Ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Have a seat, please. Istuutukaa, olkaa hyvä. Nous avons droit à une... Euh, Meillä on nyt oikeus käyttää tätä suurta saliakin, ja sehän nyt vastaa meidän arvoamme ja merkitystämme valiokuntana, mutta se ei välttämättä kuitenkaan vastaa läsnä olevien jäsenten määrää tai ajatellen kuinka paljon yleisöä on. Siksi minä pyytäisin, että jäsenet nyt istuutuisivat mahdollisimman nopeasti ja katselijoille kertoisin, että hekin ovat tervetulleita ja toivottavasti pysyvät vaiti. Meillä on kaksi puolikkaista päivää Esityslistakin on teille toimitettu. Ennen kuin sitä käymme läpi, haluaisin toivottaa onnittelut Jacek Flavokicille. Hänellä on syntymäpäivä, onkohan hän tullut jo? Mutta hänellä oli eilen syntymäpäivänsä. Halusin häntä onnitella sen johdosta koko valiokunnan nimissä. Tervetuloa myös budjettipääosaston pääjohtaja, hän kunnioittaa läsnäolollaan. Huomenna aamupäivällä hän ei voi olla läsnä. Silloin on kollegion kokous, niinpä me käytämme hyödyksi myös hänen läsnäoloaan tänään iltapäivällä. No niin. Esityslistan luonnoksen olette nähneet joitakin pikkumuutoksia joudutaan tekemään. Teille on toimitettu asiakirja, sekin on täydentävä, niin tai sitä täydentävä asiakirja siellä on myös muistio, joka liittyy Haitille annettavaan tukeen maanjäristyksen jälkeen. Tätä kohtaa me käsittelemme numerona 19 huomenna aamulla läsnä on myös komission edustaja, herra Manservisi. Hän on kehityspääosaston pääjohtaja, herra Zwangel, joka on Ekon pääjohtaja. Totta kai olen kutsunut myös kollegoja ulkoasevaliokunnasta ja kehitysvaliokunnasta. He mahdollisesti voivat myös olla läsnä tai lähettävät ainakin valiokunnistaan edustajan tähän keskusteluun. Totta kai Euroopan unionin täytyy tehdä kaikkensa, jotta mekin voisimme helpottaa väestön kurimusta tragedian jäljiltä. Meillä on jotakin kiireellisiä toimia tehty komission voimin. Komissio pystyy ne hoitamaan, mutta sitten kun on kyse tietyn tason rahoituksesta, siinä tarvitaan myös Euroopan parlamentin suostumus. Meillä on myös kiireellinen menettely näitä tarkoituksia varten. Huomenna aamupäivällä siis me tätä käsittelemme kohtana 19. Ja sitten iltapäivällä on pikkuinen muutos esittelijöiden pyynnöstä kohta seitsemän joka liittyy BKTLn laskentaan. Se on Jean-Luc Deannen heiniä. Hän on siinä esittelijänä. Se otetaan kohdan 8 ja 10 jälkeen. Tämä koskee myös yhdeksää. Euroopan globalisaatiorahasto, joka on Böken hommia. Kohta 11 sitten Schengenin tietojärjestelmä 1 plus toinen sukupolvi. Se lykätään esittelijän pyynnössä toisen valmistelijan Alexander Alvaron pyynnössä toisen kokoukseen. Hän tarvitsee lisäaikaa sen tekemiseen. Ja huomenna aamulla perinteittemme mukaisesti me aloitamme aamupäivän tämän toisen puolikkaisen päivän äänestysten toimittamisella, niitä ei paljoa ole. Kolme on tulossa, voi olla, että onkin vain kaksi. Katsotaan siis sitten koordinaattoreiden kokouksessa, kun 2010 talousarvon esittelijäkin on paikalla, Vankka. Ja ehkä huomenna aamulla voidaan ehkä ottaa sekin mukaan, sen mukaan mitä meillä tietoja on saatu aivan viime metreillä koska tässä tarvitaan lisätäsmennyksiä, siltä vaikuttaa, ennen kuin voimme olla varmoja, että me voisimme toimittaa äänestyksen. Herra Mankka voi kertoa näkemyksensä, se olisi aika tärkeää. Sitten kohta 13 ja 14, nimittäin YUTPn vuotuinen kertomus. Nadeja Neinski ei valitettavasti valmistelija olla läsnä. Hän on ollut pienessä onnettomuudessa, mutta ilmeisesti kollegamme Gualteri on koko nyt korvamassa hänet. Ja sitten vielä kohdasta 14 Monika Holmajerin esittelemä. Hänkin on sairaana, hänellä on jonkinlainen influenssa, vielä tuntematon laadultaan, mutta ei voi kuitenkaan olla paikalla kuitenkin kollegamme Gressle korvaa hänet ja, ja hän ilahduttaa meitä kaunopuheisuudella niin kuin aina. Sitten kohta 19 mainittiinkin jo Haiti. Mitään siirtoja ei ole tai siirtopyyntöjä. Mehän olemme vasta vuoden alussa. Määrärahoja on käytettävissä niillä kohdin, jos niitä tarvitaan. Tämä esityslistasta ilmeisesti ei kommenttia. Voidaan hoitaa. Tämä poistaa järjestyksestä, siis on esityslista on hyväksytty. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Teille on toimitettu luettelo käytettävissä olevista kielistä. Tänään meillä on 20 miksi Romania ei ole kuin tänään, ei huomenna. No, voimme kaikki kuunnella Romaniaa siitä ilosta. Meillä on myös suora lähetys käynnissä internetitse. Ja kuten koko Kopunjusista näkyy, 2010 niin talousarviosta on myös verkossa Euleksissa versio. Osoitteet näkyvät sieltä Kopunjusista. Kohta kolme. Pöytäkirjan hyväksyminen kokouksestamme 16. marraskuuta 2009, jos ei kommentteja tule, niin pöytäkirja voidaan pitää hyväksyttynä. Tämä kohtaa, koskee kohtaa neljäkin, nimittäin kokous ensimmäiseltä ja toiselta joulukuuta 2009. Sitten voidaankin mennä kohtaan viisi, nimittäin 2008 vuosikertomus liittyen yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoon. Meidän täytyy valmistella tästä lausunto, kuten perinteisesti. Tässä puheenvuoron saakin Herra Guattieri, olkaa hyvä. Grazie, Kiitos puheenjohtaja. Kuten totesittekin, rouva Neinski on tässä valmistelijana YUTPstä. Me olemme yhdessä tässä tehneet tätä työtä tänä vuonna sen allekirjoittaa siis Nenski. Ja minä puhun, kerron sitä nyt lyhykäisesti. Aivan aluksi luvuista YUTP 2008 vuosi oli ennesty, ennätyksellinen, että meillä oli 289 miljoonaa euroa käytössä, aika merkittävää kasvua verrattuna edelliseen vuoteen. Tämä koskee myös, ajatellen seuraavia talousarviota, tässä on joukko syitä, koska meillä on aika merkittäviä missioita ollut. Kosovo, Afganistan, Georgia. Edelleen on hyvä tähdentää Albertinin mietinnössä, että meidän lausunnossamme, että kyse on kuitenkin aivan merkittävästä kasvusta 4 prosentista. Ja olen sitä mieltä, ei se kovin suuri ole ja varmaan tehdä tarkistuskin sikäli, että muotoillaan uudelleen tämä ensimmäinen kohta, ettei pelkästään tätä, tästä puhuta tähdentäen YUTPn kohdalla, kun ajatellaan, että siellä on ollut merkittäviä tehtäviä, kun me olemme yhä enemmän näissä tehtävissä mukana, mutta voidaan esittää myös huoli siitä, että kuitenkin voimavaroja on varsin vähäisesti. Sitten toiseksi tässä lausuntoluonnoksessa, jonka Ninski on valmistellut, niin tässä toisessa kohdassa puhutaan toimintojen välisestä sopimuksesta, kun ajatellaan, miten omituinen on luonteelta YUTPn menettelyt ovat varsinkin talousarviossa tässä sopimuksessa, varsinkin kohdassa 43. Ja yleisestikin esitetään huoli ristiriidoista, joita on siinä, että yhtäältä on kyse hallituiden välisestä päätöksenteosta YUTPssä, kuitenkin puolestaan taas sitten rahoitus tulee parlamentilta talousarviomenettelyn puitteissa. Muutoin liittyen kuulemismenettelyihin, joita säännönmukaisesti on määrätty 2006 toimintayrityssopimuksessa liittyen muassa COPSiin, niin me haluamme täydentää ja laajentaa tätä kuulemista menettelyä niin, että meillä olisi asianmukaisempi rahoitus jo tehtyjen tehtävienkin pohjalta. Niin, että meillä olisi myös mahdollisuus tehdä kunnon erittely, arvio missioiden kustannuksista YUTPC ja YTPPssä verrattuna muihin rahoitusvälineisiin, joita meillä on EUn ulkoisissa toimissa. Sitten siellä on myös kohta lausunnossa, joka liittyy aloitteisiin, niin että voidaan optimoida YUTPn kustannukset. Tämä liittyy varsinkin siihen, että että kun meillä ei ole mitään yhteisiä koulutusmenettelyjä jäsenvaltioiden siviilihenkilöstön, kenttähenkilöstön kouluttamiseen, se johtaa vaikeuksiin henkilöstön parissa. Ja siksi yhä enemmän meillä on suoraan kytköksissä EUn työsopimuksia, totta kai se lisää kustannuksia. Tässä halutaan kehittää aloitteita niin, että suosittaisiin jäsenvaltioiden komentavia henkilöitä näissä operaatioissa. Ja tässä halutaan myös kehittää aloitteita, jotta voidaan vahvistaa yhteistä henkilöstöä. Tätä tehdään jo Bosniassa muassa varastojen osalta, mutta myös kuljetuksen osalta. Sitten siellä on kohta, joka liittyy parlamentaarisen valvontaan, kun erityisedustajia nimittäin tämä on meidän historiallinen oikeutemme. Ja sitten vielä lopuksi kohta, joka liittyy huoleen siitä, että ei ole riittävästi avoimuutta eikä riittävästi tietoa, kun on kyse sotilaallisista äh, hankkeista. Mehän tiedämme, että tässä ei talousarviosta ole rahoitusta Euroopan unionista. Kuitenkin ajatellaan muita artikloja. Ajatellaan Lissabonin sopimusta esimerkiksi, koska sielläkin edellytään, että parlamentti aktiivisesti valvoo koko YUTPtä, YTPPtä myös. Niin eikö olisi asianmukaista välttämätöntäkin, että kehitetään valvonta roolia, joka parlamentilla on, ajatellen kaikkia missioita, mukaan lukien myös missioita, joilla on sotilaallinen ulottuvuus. Sitten siellä jotain teknisempääkin sisältöä lausunnossa, muun muassa sihteeristön liittyen. Ehkä siellä on jotakin epätäsmennyksiä tekstissä kuitenkin 41 artiklan kolme kohdan mukaisesti. Siinä mainitaan Lissabonin sopimuksen. Siinähän kaksi osaa itse asiassa. Ensinnäkin osa, joka liittyy parlamentin kuulemiseen. Edelleen siinä viitataan nopeutettuun rahoituksen siviilihankkeissa sitten niin kutsuttuun start-up-varat, joka liittyy sotilaallisiin missioihin ja siinä tarvitaan jäsenvaltioiden suostumus, niin siinä ei sopimuksen nojalla tarvita parlamentin kuulemista, mutta kuitenkin sen henkeä voitaisiin jo kunnioittaa. Mielestäni olisi hyvä, että tässä parlamenttikin olisi enemmän mukana. Mutta tämä, tähän tulee myös tarkistus, että tämä voidaan uudelleen muotoilla. Tässäpä tämän lausuntoluonnoksen sisältöä luonnollisesti mieluusti kuuntelemme kommentteja myös kollegoilta. Kiitos. Kiitoksia Parahin kollega tästä selkeästä esityksestä liittyen näihin lausunnon tärkeimpiin kohtiin ja, ja mitä tarkistuksia toivotte tekevän. Haluaako joku puhua? Ei halua. Niin, palautetako mieleen, että kyseessä on vain lausunto, Valitettavasti se koski vuotta 2008. Tässä on hiukkasen aika rientänyt, varsinkin ulkopolitiikassa. Aika merkittäviäkin asioita on tapahtunut, mutta kuitenkin lausunnolla on oma poliittinen merkityksensä. Nimittäin se kuitenkin tehdään ja sen jälkeen se menee täysistuntoonkin aikana, jolloin me käymme neuvotteluja myös neuvoston ja komission kanssa siitä, että Lissabonin sopimusta ruvetaan täytäntöönpanemaan ja niin meille tulee myös ulkoasiainhallinto. Ja kun ajattelemme myös ulkopolitiikan korkea edustajaa, toisin sanoen lausunto ja siitä toimitettava äänestys seuraavassa täysistunnossa, kun ulkoasianhallinnosta tulee ulkoasian valiokunnasta tulee mietintö, niin silloin parlamentti ensi kertaa voi ottaa kantaa arvioiden menneisyyttä tapaan, miten asiaa voidaan kohentaa jatkossa. No niin, jos ei puheenvuoropyyntöjä ole, kiitän herra Gualtieria. Ja kertokoon vielä, että määräaika tarkistuksen jättämisellä on tänään kello 19. Huomenna kello 9 me toimitamme äänestyksen tästä lausuntoluonnoksesta tarkistuksineen. Sitten se menee afettiin, ulkoasevaliokuntaan, joka hyväksyy mietintönsä 23. helmikuuta, niin että se tulisi täysistuntoon maaliskuun toiseen istuntoon. No niin, kiitokset. Ja sitten voimme mennä kohtaan kuusi. Talousarvio 2011 nimittäin muut toimilijat, puhuja korjaa, nimittäin ensinnäkin varsinainen talousarvio sitten siinä pääluokassa kolme on Sidonia Elzbieta Jerzewska. Mieluusti aina hänelle puhuu puheenvuoron, hän voi pitää neitsyt puheensa täällä meidän valiokunnassamme. Eh, thank you, chair. I will speak English because... Kiitoksia puheenjohtaja. Aion puhua englantia, koska yhtäkkiä käsitin, että en välttämättä voi edes osaa puhua puolaa, kun puhun budjettiasioista. en tässä vaiheessa englannin kieli lienee parempi vaihtoehto. Tämä on todellakin ensimmäinen puheenvuoroni tässä valiokunnassa. Aihe on minun budjettini talousarvion 2011, joten nyt esitän omat ajatukseni sen suhteen, mitä haluan tehdä talousarviolle 2011. Ja nyt äh, esitän omat alustavat havaintoni tai ajatukseni. Haluaisin mainita kaksi seikkaa tässä yhteydessä. Ensinnäkin haluan mainita, että alustava asiakirja – jota olen alkanut työstää Laszlo Zurianin kanssa, on työasiakirjan muodossa. Se on teille jaettu. Tämä asiakirja on teksti, jonka laadinnassa haluaisin kiittää erityisestikin sihteeristöä, koska aikapaineet ovat olleet suuria ja sihteeristö on hieno tavalla auttanut. Nyt menettely on otettu Lissabonin sopimuksen valitessa. 2011 talousarvio tulee olemaan menettelytavaltaankin erittäin mielenkiintoinen, koska nyt ollaan pioneereja. Nyt ensimmäistä kertaa laaditaan yleistä talousarviota Lissabonin sopimuksen vallitessa. Teksti luonnossa toimii pohjana keskustelulle teidän kanssanne. Siellä on jotakin avainseikkoja, jotka ovat tulosta Lissabonin sopimuksesta. Yhteinen julistus on tässä taustalla. Sen on ottanut huomioon. Ja joitakin asioita on työstetty Rovaki Gänin kanssa edellisellä vaalikaudella. Ja tämäkin heijastuu tähän tekstiin. Eli Lissabonin sopimuksen tulkinta on otettu huomioon. Niin ikään työ, jotta edellinen parlamentti teki. Ja myöskin yhteisen julistuksen tulkinta, joka oli tulosta viime vuoden työstä mä kolme seikkaa heijastua tähän minun tekstiini. Tässä on myöskin pragmaattinen aikatauluesitys, joka kannattaa pitää mielessään, koska tämä ohjaa meidän työtämme. Tässä on myöskin jotakin menettelytapakysymyksiä että huomioon, jotka liittyvät uuteen puitekehykseen. Tämä ei ole poliittinen asiakirja millään tapaa. Tämä on tärkeää mainita. Eikä tämä mikään poliittinen aikeen ilmaisu, vaan pikemminkin tämä teksti auttaa meitä ohjaamaan meitä työssämme. Toinen elementti, joka tähän liittyy kohtaan kuusi esityslistalla, on seikka, johon haluaisin teidän palautteenne, teidän kannanottonne. Minulla on näytöksiä jo sen suhteen, mitä haluaisin saada mukaan vuoden 2011 talousarvion, ja toivon, että te tulette tukemaan minua näissä pyrkimyksissäni. Talousarviossa 2011 haluaisin ottaa mukaan seikkoja, jotka liittyvät ensinnäkin nuorisoon. Nuoret ihmiset etenkin, nuorten liikkuvuus, koulutustarkoituksissa ja työn saantimahdollisuudet, työn liittyvä liikkuvuus ovat merkittäviä haasteita nyt, kun talouskriisi riehuu, mutta myöskin koulutusalan liikkuvuus. Tämä koskee opiskelijoiden, oppilaiden, harjoittelijoiden ja tutkijoiden liikkuvuutta. Tietystikin EUlla on jo koko joukko ohjelmia, joita haluaisin lähemmin tarkastella sen suhteen, miten voitaisiin näiden toimivuutta talousarvoissa 2011 parantaa juuri niin, että voidaan edistää näitä seikkoja, jotka mainitsin. Nähdäkseni on myöskin tärkeää varmistaa, että nuoret otetaan huomion kohteeksi kauttaaltaan. Lisäksi voidaan ryhtyä pohtimaan muita seikkoja, jotka liittyvät esimerkiksi tutkimukseen yleisesti ottaen ja erityisestikin innovaatioihin. Ja hieman syöllisemminkin voidaan pureutua tähän aiheeseen. Toinen seikka liittyy sosiaaliseen osallisuuteen, syrjinnän tai syrjäytymisen vastaiseen toimintaan. Niin ikään haluaisin ennalta jo ilmaista aikeeni tämän vuoden haasteiden suhteen. Meillä ei ole vielä uutta komissiota, sen vuoksi vuotuista poliittista strategiakaan ei vielä saada. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toisin kuin muina vuosina Euroopan parlamentti ei pystynyt vastaamaan komission aikeisiin, vaan pikemminkin me nyt avaamme keskustelun. Sen vuoksi kannustaisin teitä auttamaan minua ilmaisemaan parlamentin kannan keskustelun avaukseksi. Meillä on budjetti suuntaviivatta ja toivottavasti seuraavassa kokouksessamme ensi kuussa voin sitten esitellä teille talousarvion suuntaviivan luonnokset ja sitten toivon teiltä teidän panostanne niin, että budjettivaliokunta voi sitten esitellä nämä suuntaviivat täysistunnolle maaliskuussa. Joten Toivon, että sitten kun tämä työasiakirja on saatu loppuun hiottua, toivottavasti muodostaa järkevän välineen budjettivuoropuhelussa. Myöhemmin saamme erityisvaliokuntien lausumat mukaan. Toivon teiltä erityisestikin palautetta nuorisotutkimus ja nuorten mukaanotto ja liikkuvuus kysymyksen suhteen, jota minä haluaisin painottaa. Tulevina viikkoina – Toivoakseni saan teidän tukenne, kun valmistelen budjettisuuntaviivoja. Kiitos. Merci Sidonia. Kiitoksia Sidonia. Onko pyyntö ja Kerrotaan, että kyllä. Herra Surjan. Köszönöm a szót, elnök úr. Első... Kiitokset. Ensimmäinen kommentti liittyy siihen, että olen todella iloinen siitä, että näin tammikuussa käymme täysin voimin työhön. Tuntuu siltä, että nyt vain yksi käsittely parlamentissa tarvitaan, vaikkakin meillä on enemmänkin aikaa. Kysymys on työasiakirjasta, joka on nyt teille jaettu. Kysymys ei ole mistään lopullisesta asiakirjasta. Varmasti tietänette, että tämä menettely, että päästään sinne nopeasti töihin, ei ole huono asia. Ajoitus on oikein hyvä. Olen myöskin kuullut, että mahdollisesti maaliskuussa parlamentti kenties jo muovaa työstää itsellensä pääsuuntaviivat siitä, mitä tähän budjettiin pitäisi saada. Uudessa järjestelmässä komissio on mukana ensimmäisessä versiossa, mutta äh, kysymys ei niinkään ole äh, siitä erosta, otetaanko parlamentin näkemystä huomioon vai ei. Ähm, parlamentin näkemyksissä äh, mehän olemme jo monasti keskustelleet nuorisosta, on hyvin tärkeää, että tätä asiaa vietäisiin eteenpäin. Ja tutkimus ja kehitys on myöskin hyvin tärkeä seikka meille. Sen puolesta on taisteltava, eikä myöskään saa unohtaa perinteisiä tehtäviä, kuten kohesiopolitiikkaa esimerkiksi. Tahtoisin ja olisin todella iloinen, jos poliittiset ryhmät voisivat tukea minua ja esittelijää tässä, että yrittäisimme äh, nyt suunnata kunnianhimoiseen pyrkimyksemme samaan suuntaan, koska tuo 2020-ohjelma, jota nyt suunnitellaan, niin äh, emme voi vain lausua janoja sanoja, täytyy mennä pidemmälle, eikä pidä vain toistaa sitä, mitä Lissabonin, Lissabonin äh, ohjelman suhteen tehtiin. Meillä on kaikenlaisia upeita ajatuksia. Nyt sitten kymmenen vuotta on kuitenkin kulunut ja vieläkään emme ole kaikkein voimakkain dynaamisesti kasvava talousmaailman mittakaavassa. On työttömyyttä, se ei ole mitään menneisyyttä tässä maailmankolkassa. kolkassa Niinpä meidän on uudelleen suunnattava tavoitteemme ja uskon, että budjettivaliokunnan tehtävänä on todella olla tässä moottorina, mitä tulee niihin ponnisteluihin, kun pyritään takaamaan, että on olemassa budjettivaroja saatavilla siihen, että tähän tavoitteeseen päästäisiin. Meidän ei pidä vain lähteä toivomaan asioita, vaan meidän täytyy olla innovatiivisia ja tarkastella sitä, kuinka ohjelmille on käynyt. Mielestäni olemme täysin jäljessä odot, suhteessa odotuksiimme. Jos ajatellaan nyt kymmentä vuotta, niin tuo toinen ohjelmahan voi, meni pitkälle, pitemmälle kuin meidän odotuksemme. Ja olisi varmasti aika hyvä juttu, jos nyt sitten tämä 2010 budjetti saataisiin kunnolla meidän hypysiin ja että myöskin EPP olisi tässä työssä mukana, koska varmastikin suunnitelmat ovat aika erilaisia kuin ne, jotka juuri tänne taaksemme. Monsieur Bokros. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Sidonia Elsvieta oli kovin viisas, kun hän ei ottanut esille liikaa painopistealueita, vaan, vaan muutaman. Mielestäni tämä on talousarvion taidokkuutta siinä, että otetaan vain muutama tärkeä painopistealue, mikä sinällään tietenkin merkitsee, että sivuun jää jokunen muu kaikki ei ole samalla siellä tärkeydessään, vaan ehkä joudutaan lykkäämään sivuun. Kun sitten ajatellaan seuraavaa kierrosta keskustelussa, niin varmasti on äärimmäisen tärkeää nimenomaisesti ottaa esille ne alueet, joita ole, joissa sinä et katso tarvittavan liikaa menoja. Todennäköisesti mahdollisesti tulee nollaperusteinen talousarvio eikä niin, että joka paikkaan pannaan lisää, että voitaisiin ottaa huomioon kaikki painopistealueet, mitä parlamentilla ehkä on. Tämä on myös hyvä tilaisuus Lissaboninkin sopimuksen näkökulmasta, kun meillä on enemmän vaikutusvaltaa, enemmän valtaa. Uskonkin, että me pystymme hyvin vaikuttamaan komissiossakin, että saadaan aikaan uutta ajattelutapaa. Ja totta kai komission lykkääntyminenkin on meidän eduksemme. Kiitos tässä esityksestä ja, ja tarjoan ECRn yhteistyötä myös. Kiitoksia. Kiitoksia myös puolan kielellä. Kiitoksia parhain kollega, herra Abad. Oui, euh, cher collègue, bonjour. Euh, je voulais d'abord... Hyvät kollegat, haluaisin ensinnäkin onnitella Zidonia siitä, että hänet valittiin talousarvioesittelijäksi. 2011 on todellakin erittäin merkittävä talousarviovuosi. Nyt äh, kun noudatetaan uutta menettelyä Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen myötä, kahdeltakin kannalta tämä on erittäin tärkeä talousarvio. Meidän täytyy ensinnäkin yhteensovittaa perinteinen yhteisöpolitiikka, maatalouspolitiikka, politiikka esimerkiksi ja tietystikin pidämme näitä tärkeänä ja Samanaikaisesti meidän täytyy saada uutta rahoitusta uutta politiikkaa varten, esimerkiksi teollisuuspolitiikkaa varten ja myöskin avaruuspolitiikka on yksi osa tätä. Haluaisin painottaa erästä seikkaa, jota Zidoniakin piti tärkeänä, nimittäin sitä, että nuoria pitää kannustaa talousarvion kautta 2011 talousarviossa. Nuoret voidaan asettaa keskipisteeksi, prioriteetiksi. Nythän meillä on myöskin nuoria käsittelevä interryhmä, ja kuten äh, moi juuri äsken, me haluaisimme kokonaisvaltainen jotta voitaisiin nuorten liikuttaa esimerkiksi parantaa myöskin tutkimusta, kehitystä ja muutenkin konkreettisia ehdotuksia pitäisi saada aikaan, että voitaisiin juuri er, varsinkin nuorten liikkuvuutta parantaa unionin sisällä. Ja lisäksi pitäisi helpottaa nuorten integroitumista yhteiskuntaan. Tämä pitäisi ottaa uudeksi prioriteetiksi talousarvossa 2011. Merci Damien. Monsieur... Kiitos Damien. Herra Portas. Eh, eu ouvi com, com, com muita atenção eh, as, as primeiras ideias da colega, eh, mas tenho... Olen hyvin tarkkaavaisesti nyt kuunnellut kollegoiden puheenvuoroja ja halusin esittää kysymyksiä esittelijälle ja komissiolla. Keskustelemme vuoden 2000 11 budjetista, mutta emme vielä tiedä kuitenkaan, mitkä ovat äh, rahoitusnäkymien äh, väliraportin äh, tavoitteet. Ne tietenkin sitten määrittävät tämän vuoden 2011 budjetin ensinnäkin siis tästä aiheesta. Meillähän on tällaisia päällekkäin olevia aikatauluja, erilaisia asioita, joita on tehtävä ja sitten huhti-toukokuussa saanemme Espanjalta poliittisen asiakirjan, jolla pyritään löytämään aina, jolla pyritään sitten määrittelemään 2020-ohjelman tavoitteita. Ja sitten tämä varmasti tekee sen, että tästä budjetista tulee jatkuva, jatkuvuusbudjetti. Tästä pitää lähteä, koska jos, jos ajatellaan jotakin muuta, niin emme varmastikaan saa jouhevasti kulkevaa budjettia. Muuten tulee olemaan ristiretaisuuksia sen välillä, mitä sanomme ja teemme ja mitä todella tapahtuu. Toinen äh, liittyy siihen, mitä tässä juuri sanottiin. Olen vakuuttunut siitä, että tässä meidän on toimittava samoin kuin normaalisti budjettien kanssa toimitaan, mutta joitakin muutoksia tulee, kuten äskeiset puhujat sanoivat. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä on paljon työtä seuraavien kuukausien aikana. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että meidän on analysoitava, että mitkä kulut eivät ole tarpeellisia sillä tämä antaa vain tämä vain antaa meille sen mahdollisen marginaalin, että voimme lähteä määrittelemään uusia tavoitteita jota ne eivät olisi rahoituksellisesti niin rasoittavia, niin että vuonna 2011 budjettia meidän täytyy nyt lähteä työstämään. Ja samanaikaisesti meidän on keskityttävä kuitenkin sellaisiin menoihin, jotka voisimme pudottaa pois ja voisimme kenties sitten säästää joissakin asioissa. Ihan loppukommentiksi vielä nuorisokysymykseen. Italiassa nuoret ovat nuoria aina 39-vuotiaaksi saakka. He asuvat kotona vanhempiensa lukana, noin 30 prosenttia ainakin näin. Maataloudessa eh, nuoret eh, todella pysyvät nuorina aina 40-vuotiaiksi. Mutta mitä miettiä tarkkaan, mitä tarkoitamme, kun puhumme nuorista. Tässä ihan vain eh, pieni ehdotus kollegoille. Mielestäni kun käytämme käsitteitä, kuten nuoriso, niin meidän täytyy mielestäni todella tarkkaan määritellä, mitä tarkoitamme, niin että tiedämme tarkkaan, mistä puhutaan. Merci, mon cher collègue. Kiitoksia, hyvä kollega, herra Gottmanis. Thank you, Chairman. I just want to... Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin sanoa jotakin koheesiosta. Surjan jo selittikin asiaa. Haluaisin kuitenkin lisätä vielä yhden asian. Regivaliokunnassa on suunniteltu vuoden 2010 täytäntöönpanoon ja vuoden 2009 alueellisen kohesiopolitiikan täytäntöönpanon perusteella tulevaisuutta. Ja nähdäkseni emme saaneet selkeitä vastauksia esittämiin kysymyksiin. Yhdeltä kannalta katsottuna regipääosasto, tai toisaalta regipääosasto totesi, että suunnitelmat ovat toteutuneet erittäin hyvin. Yli 90 prosent, 99 prosenttisesti asiat ovat suunnitelmat hyvin, mutta toisaalta ei ole edes selvää, paljonko rahaa nyt on lykätty vuonna 2010. Koska 2026 ohjelman kaudelta useita miljardeja jäänyt on maksamatta. Joten on täysin selvää, että ei pelkästään poliittisesti, mutta myöskin rahoituksen kannalta katsottuna ja myöskin kirjanpidon kannalta on tärkeää kiinnittää erittäin vakavalla, vakavasti otettavalla tavalla huomiota näihin ongelmiin. Suunnittelu ja suunnittelun toteutuminen ja mak- kaikkien maksujen maksaminen käytännössä pitää ottaa tavoitteeksi. Toiseksi vuonna 2011 tullaan taatusti havaitsemaan, että tämä suhdannepolitiikka tulee päätökseensä, koska kansallisella hallituksella riittävästi rahaa investointia varten, koska budjettivajetta täytyy samanaikaisesti kutistaa. Nyt on valtavia paineita käyttää enemmän siksi eurooppalaista rahaa, mukaan luettuna rakennerahastotapauksissa tai niihin tarkoituksiin, joihin rahastoja yleensä käytetään. Totesin, että edellisen ehdotus neuvostolta keskustelun avaukseksi jossa tehdään aluepoliittisen rahoitukseen oikaisuja niiden maiden suhteen, joissa BKTn kasvu on hidastunut yli 10 prosentilla vuonna 2009-2008 vuoteen verrattuna. Näillä olisi mahdollisuus saada enemmän etukäteismaksuja, ennakkomaksuja kohesiorahastosta. Tätä päätöstä ei ole vielä hyväksytty, koska parlamentin täytyy vielä sanoa painava sanansa. Keskusta tullaan käymään myöskin renkivaliokunnassa, joka on vastuuvaliokunta. Uskoakseni tästä täytyy keskustella myöskin tässä valiokunnassa, koska tällä on vaikutusta tulevaisuuden jatkokehitykseen näiden määrärahojen jakamisen suhteen. Viimeinen sekä haluan mainita on erittäin vakava asia. Nyt kun tänään tarkastelemme globalisaation rahastoa ja uusia ehdotuksia, jotka siihen riittyvät, loppujen lopuksi rahojen lähde sitä ei ole olemassakaan. Mitään budjettikohtaa ei ole olemassakaan. Budjetissa ei ole sellaista kohtaa, mistä raha otettaisiin. Tästä syystä voimme vain toivoa, että jossakin on käyttämätöntä rahaa muissa budjettikohdissa niin, että tämä raha voidaan ottaa sitten globalisaatiorahaston rahastomaksuja varten. Sama pätee myöskin muihin rahastoihin, jotka, joita ei ole suoraan budjetoitu, joita varten ei ole suora, suoria budjettikohtia. Ja tämä on ristiriitaista. Voimme lisätä määrärahoja jossakin kohtaa ainoastaan, mikäli samanaikaisesti on toivottavissa, että jossakin muualla rahat jäävät käyttämättä. Rahoja ei ole käytetty loppuun. Ja tämä on vaarallista. Ja tällaisesta tilanteesta täytyy pikkuhiljaa lähitulevaisuudessa päästä eroon, koska tästä tulee vielä muuten suuria ongelmia. Kiitos paljon. Merci, mon cher collègue. Kiitoksia, kollega. Rouva Karalu. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tukea Sidonian esitystä. Erityisesti pitäisi tutkimusta, koulutusta tarkastella, inhimillistä pääomaa ja niin edelleen, nuoria. Tämä on tärkeää tulevaisuuden kannalta, kilpailukyvyn kannalta. Me tarvitsemme uusia varoja talouskasvuun, innovaatioon. Vielä yksi toinenkin seikka tapa, jolla me käytämme varoja. Puhutaanpa sitten energiasta tai missä tahansa voimavarasta. Kaikki tämä on erittäin tärkeää tulevaisuuden kannalta Euroopassa. Meidän täytyy varmistaa, että näissä varoissa ei ole puutteita. Ei, puhun tässä myös luonnonvaroista, koska sillä on vaikutusta energialähteisiin. Tämä on erittäin hyvä pitää mielessä, kun talousarviota tarkastellaan. Kaikki tämä liittyy myös tutkimukseen. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. Ja edustaja Saval. Sí, muchas gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Jotakin kommentteja tähän asiakirjaan, eh, jonka nyt eh, olemme saaneet. Kysymys on Lissabonin jälkeisestä prosessista. Tässä uudessa menettelyssä, joka nyt otetaan käyttöön Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen, liikaa keskitytään työskentelemään syyskuussa eikä käytetä sitä mahdollisuutta, että kun meillä on jo toukokuussa alustava talousarvioesitys, niin kun meillä se on jo siis toukokuussa, niin uskon, että voisimme käyttää tätä mahdollisuutta, jotta voisimme ennakoida jo töitämme täällä valiokunnassa, koska muutoin muut valiokunnat joutuvat sitten antamaan tarkistuksia ja lausuntojansa tähän myöskin. Olen lähettänyt herra Surhanille, joka on nyt tämän mietinnön tekijä myöskin joillekin kollegoille ja puheenjohtajille, puheenjohtajalle myöskin tällaisen eh, kalenterin, jonka mukaisesti voisimme tätä työtä tehdä. Ja tällä tavalla meillä olisi enemmän aikaa muissakin valiokunnissa ja mehän aina haluamme, että käytäisiin vakavampaa ja poliittisempaa keskustelua, kun ajatellaan budjettikysymyksiä, niin jos tällä tavalla siis jo aikaisesti tarvittaisiin työhön, niin silloin syyskuussa olisimme rauhallisemmin mielin. Ähm, toivon mukaan teillä on aikaa tutkia tätä esitystä ja äh, sosiaalidemokraattisessa ryhmässä näin toivoisimme. Toivon mukaan tällä tavalla, äh, kun Lissabonin sopimus nyt on tullut voimaan, niin voisimme todella aikaistaa tätä toimintaa ja aloittaa jo äh, toukokuussa eikä jouduttaisi sitten syyskuussa aivan liian nopeasti tätä asiaa saman pakettiin. Merci Eider, je, vous remercie. Euh, Eider... Kiitoksia. Ne, Saval on muuten lähettänyt meidän mielenkiintoisen kirjallisen esityksen aikataulusta. Sidonia ja Laslo varmasti voivat kääntyä hänen puoleensa ja tehdä yhdessä esityksiä sitten. Joudun esittämään nyt pahoittelun valiokunnan jäsenille, koska tämä työasiakirja tai se luonnos saapui vasta tänään. Tavallaan me tutustumme kaikki siihen vasta nyt kokouksen saatossa. Jos ajatellaan nykyistä tilannetta aikataulun osalta, niin tässä nyt mennään tämän vuoden marraskuuhun asti, eli vuoden 11 talousarvon hyväksymiseen. Siellä on myös pikkutaulukko, joka vaikuttaa enemmänkin sarjakuvalta muutu kuin naamat, mutta selkeästi kuitenkin kertoo, mikä on uusi menettelytapa, kuten Sidonia ja muutkin ovat jo todenneet täällä. Siellä on vain yksi käsittely enää. Niinpä jokainen toimielin joutuu tekemään työtä vakavassa mielessä, eikä voi noin taktiikkaa vain miettiä, vaan välittömästi joutuu tekemään poliittisia päätöksiä ja valintoja, kuten täällä kuultiinkin. Me joudumme käyttämään nyt parhaan kykymme mukaan sen ajan, joka meillä on vuoden alussa käytössämme Euroopan parlamentissa ja valiokunnassamme, niin että voimme vielä paremmin poliittisen kantamme lyödä lukkoon. Vielä toisella tapaa kuin aikaisemmin, eli kiinteässä yhteistyössä muiden valiokuntien kanssa. Täällä on vielä yksi puheenvuoropyyntö, Jöran Färm. Thank you. Uh, just a few comments, but first of course... Kiitoksia pari kommentti onnittelut Sidonialle esittelyydestä. Kahdeksan vuotta sitten minä olin esittelijänä, voin vain kertoa, että se on hyvin antoisaa työtä, toivottavasti sinullekin. No sitten työasiakirjas, no ei minulla aikaa siihen ollut tutustua, mutta puhuisin kuitenkin enemmänkin puheenjohtajalle kuin esittelijälle. Paitsi mitä meillä on tässä taulukossa, meillä on kyllä paljon enemmänkin vielä koko keskustelu toimielinten välisestä sopimuksesta, rahoitus erityismietintöjä valiokunnassakin. Ja nyt todellakin tarvittaisiin piakkoinkin käsittääkseni kokonaissuunnitelma meidän vuottamme ajatellen. Se olisi aika tärkeää, koska tästä tulee tiukimpia vuosia, mitä koskaan tässä valiokunnassa on nähty. Talousarvio 2011 on tärkeä osa sitä mutta kyllä siinä on paljon muutakin vielä. Tämä toivomuksena puheenjohtajalle ja sihteeristölle antaa meille ei pelkästään aikataulu itse talousarviota varten, vaan myös ajatellen työtä koko vuoden kuluessa. Se on mielestäni tärkeää. Sitten suuntaviivoista käytävästä keskustelua olen kuvasti samaa mieltä, mitä täällä on jo todettukin. Meidän pitäisi nyt tarttua tilaisuuteen ja osoittaa, missä mennään mutta meidän täytyy saada aikaan hyvin tiivis asiakirja, ei mitään 79 kohtaista puolivillaista tekstiä, vaan pitäisi päästä yksimielisyyteen täällä. On hyvä muistaa, että on ehdottoman välttämätöntä tässä tapauksessa, jos neuvoston kanssa joudutaan kisailemaan, niin meillä pitää olla laaja enemmistö valiokunnassa ja parlamentissa tukena Tämä liittyy varhaisiin keskusteluihin painopistealueista, että niille löydetään enemmistö. Se on mielestäni tärkeää pitää keskittyä vain joihinkin kohtiin. Mainitsen vielä yhden jutun. Sekin pitäisi hoitaa. Nimittäin eritellä ongelmia, joita meillä on tänä vuonna tai oikeastaan viime vuonna 2010 talousarvion osalta. Nimittäin ne seuraavat meitä vielä ensi vuonnakin, ainakin osa niistä. Pari tulee vastaan esityslistalla myöhemmin tänään. Nimittäin yksi A katto, osa, sosiaalinen osallistuminen, avaruuspolitiikka ja niin edelleen, eikä vain löydy kerta kaikkiaan niille tilaa. Meidän täytyy nyt miettiä strategisesti hyvissä ajoin, miten se hoitaa. Meille tulee herra Abadin GMES mietintökin lausunto. Sitten myös pääluokka 5 ei se liity pelkästään lukuihin, vaan toimielinten välisiin suhteisiin, herrasmiessopimukseen, sopimukseen 20 prosentin rajaan parlamentissa, välukassa 5. Se on tyystin uusi tilanne ja siitä täytyy keskustella hyvin varhaisessa vaiheessa, ettei sitten tule liikaa kisailua toimielinten suhteessa, siis neuvoston kanssa. Ei ole kyse pelkästään pääluokasta käytävästä keskusteluista, vaan meillä on nyt ulkoisen hallinto erikseen, siitä käytävä keskustelu. Siirtymäkauden määräyksistä käydään keskustelua 2011 talousarviossa, siirrot ja niin päin pois. Ja keskustelua käydään paljon toimielinten välisen suhdeongelman tiimolta. Tässä pari lisäjuttua, jotka minun, meidän pitäisi hoitaa pois päiväjärjestyksestä mahdollisimman nopeasti ja jotenkin strateginen yhteisymmärrys löytää. Kiitos. Oui, merci mon, mon cher collègue. Kiitoksia, hyvä kollega. Käytetään tilaisuutta hyväksemme myös tervehtiäksemme Katrin Gigääniä. Hän on täällä ollut aikaisemminkin täällä. Hän nyt on läsnä. Onko se jokin sattuma, että sinä täällä nyt olet? Meidän uskottumme uskottumme vai mutta aika erikoista uskollisuutta, koska hän on asiantuntijaryhmässä, EFD-asiantuntijaryhmässä nyt istuu. Sinällään erikoista uskollisuutta. No mutta, rakas Katrin, tervetuloa kuitenkin. Jöran otti esille hyvin tärkeitä asioita. Todellakin meidän täytyy mitä pikimiten miten saada aikaan comprehensive aikataulu, kattava aikataulu, eikä kuten, kuten on vuosittaisessa talousarvioesittelyssä, vaan myös ajatella muita tekstejä ja päätöksiä, jotka ovat tärkeitä, jotka meidän täytyy tehdä. No, me kyllä työstämme sitä. On hiukkasen vaikeaa olla kovin täsmällinen niin kauan kuin meillä ei ole mitään komissiota olemassa, joka olisi virassa. Tiedämme, kuka on budjettiasioista vastaava komission jäsen, mutta ei hänkään vielä ole virassa. Ja meillä on joitakin tärkeitä tekstejä, joissa aikataulu ei riipu pelkästään hänestä tai komissiosta, mutta totta kai pyrimme saman aikaan täsmennykset. Joona on aivan oikeassa myös, kun hän palautti mieleemme, mitä uusia vastuita Lissabonin sopimuksen meillä meiltä on. Nimittäin sitä tärkeämmäksi käy se, että meillä on hyvin laaja enemmistö. Muistan, että, että tässä hengessä me hyväksyimme tämän vuoden talousarvioon. Meillä oli neljäs, viides, neljä viidesosan enemmistö annetusta äänistä. Siis kaksi kolmasosaa parlamentista oli tavoitteemme niin, että osoittaisimme myös voimantuntoamme suhteessa muihin toimielimiin. Tässä hengessä hyvä on varmasti jatkaa, Sidoniakin tähän suuntaan meitä vei. Ja siksi halusin jo tänään aloittaa keskustelut, tällä ensimmäisellä keskustella huolista, painopistealueista, joita itse kullakin on. Tämä nyt on vasta pinnallisempaa keskustelua, vain ensimmäinen kierros, mutta todellakin on tärkeää, että aivan vuoden alusta lukien otamme tämän hyvän tavan tehdä yhteistyötä täällä valiokunnassa, kuten aikaisemminkin on tehty täällä, ja yritämme vielä paremmin selviytyä tästä. Ymmärrän myös Jöran ja sikäli ehkä, ehkä Raimer voi pysyvänä esittelijänä rahoitusnäkymissä laatia pienen taulukon työasiakirjan siitä liikkumavarasta, mitä meillä on eri pääluokissa – pääluokittain. Nimittäin niiden neuvottelujen jälkeen, kun meillä oli tämän vuoden talousarviosta, niin meillä on ehkä enemmänkin miljoonina se liikkumavara kuin miljardeina. Nollasta 0,01. No ehkä siinä jonkun verran vielä on liikkumavaraa. No niin, rova esittelijä. Ai Raimer vielä. Ei kun anteeksi, Raimer ja herra Polinos. Äh, <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain yhtyä mielen siihen, että Jöran Färmio totesi. Tietystikin meillä on erittäin työntäyteisiä kuukausia edessä. Onko sitten kaikkein vaikein ja raskaan talousarvion vuosi vai ei? Tämä kysymys riippuu hyvin pitkälti siitä, miten, minkälaisia kunnianhimoja meillä on ja miten toimijoiden välistä sopimusta saadaan sopeutettua. Kaikki riippuu siitä. Lisäksi täytyy ottaa huomioon se, että meillä on hyvin monia päätöslauselmia ja mietintöjä edelliseltä ajalta, jotka liittyvät Lissabonin sopimukseen ja Katrin Kiganin mietintöön. Ja omalta osaltani olen ollut vastuussa talousarviokatsauksesta, välitarkastuksesta ja Laszlo Zurianin mietintö joulukuulta – täytyy niin ikään muistaa. Se hyväksyttiin suurella enemmistöllä. Ja tietystikin kaikki riippuisin pitkälti neljän viidesosan enemmistöstä, joka joulukuussa saartiin tekstin taakse. Ja mitä vuote, talousarvion 2011 tulee ja moninväliseen sopimukseen, joka nyt tulee vaikuttamaan tiettyihin pääluokkiin ja kategorioihin – niin hyvin monet kysymykset ovat vielä avoinna. Jo, joidenkin pääluokkien suhteen täytyy hyvin nopeasti saada aikaan keskusteluja ja päätöksiä. Jotkut pyrkivät löytämään marginaalia epätoivoisesti yksittäisten hankkeiden rahoittamiseksi sellaistenkin, jotka, joita komissio on ehdottanut useaan otteeseen. Tässä on onnistuttukin aikaisemminkin, mutta käytetyssä marginaalit eivät ole enää samoja kuin viimeisen kahden vuoden aikana nyt tällaiset suuret marginaalit ovat menneen talven lumia. Lisäksi tässä on kiehtova kysymys, mielenkiintoinen kysymys, joka liittyy eri valo- valiokuntien näkemyksiin talousarvoista 2011. Työasiakirja tullaan tästä saamaan, tai työasiakirja. Miten sitten suhtaudutaan toimijoiden välisen sopimuksen mukauttamiskysymyksen? Artikla 3 edellyttää sitä, että kun mukautuksia tehdään, niitä täytyy tehdä esimerkiksi silloin, kun perussopimusta on muutettu. Ja sitten toimijoiden kesken yksimielisesti täytyy päättää toimijoiden välistä sopimuksesta aina, kun perussopimusta on muutettu. Mielelläni olisin kyllä kollegoiden kanssa samaa mieltä siitä, että mikäli tilanne epätyydyttävä, niin silloin voidaan aina ehdottaa, että sanotaan ei. Yksinkertaisesti sanotaan ei. Tähän täytyy valmistautua. Ja osittain nämä muutokset ovat tarpeenkin toimintavälisen sopimuksen. Mikäli todetaan esimerkiksi, että toimielintävälinen sopimus ei saa parlamentin hyväksyntää, koska siellä ei sopusovus, sopusovussa silloin perussopimuksen kanssa, onko tämä tekninen mukautus silloin vai onko kyse siitä, että mukautetaan tai mukaudutaan poliittisiin prioriteetteihin Lissabonin sopimuksen valossa? Tarkoitamalla sitä, että kun tarkastellaan rahoitusselvityksiä tai käytössä määrärahoja, miten sitten joudutaan mukautumaan. Esimerkiksi kun ulkosuhde hallinto perustetaan ja toisaalta halutaan tukea avaruusmatkailua ja ilmailua. Meillä on erilaisia tavoitteita. Kun Helmi helmimaaliskuussa komissio tekee ehdotuksia, on mielenkiintoista nähdä, onko siellä tehty jotain laskelmia, onko tehty phasing in laskintoja sen suhteen, miten asia tullaan mukauttamaan vai lykätäänkö tässä pikemminkin merkittäviä päätöksiä vuodelle 2020 ja sen jälkeiseen aikaan. On aivan oikein, että parlamentti lähtee nykyisin olemassa olevasta toimintavasta sopimuksesta ja yhteispäätösmenettelystä vai pikemminkin täytyy pohtia, mitä me haluamme sitten pitää kiinni vanhasta toimintavälisestä sopimuksesta, kun neuvotellaan uudestaan. Jotkut asiat ovat vanhentuneita väkisinkin, esimerkiksi jako pakollisiin ja ei-pakollisiin menoeriin. Ja jotkut asiat täytyy aivan uudestaan muokata uuteen uskoon. Muistan, että hyvin, että parlamentin oikeus saada tietoa esimerkiksi yhteisöstä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Tätä olen pitkään vaatineet, että nyt tämä oikeus on saatu, oikeus jota aiemmin ei ollut. Miten tämä sitten vaikuttaa? Se, että parlamenttia kuullaan. Minun arvioni mukaan Tämä on toistaiseksi sujunut aika hyvin tämä parlamenttikuuleminen, mutta toisaalta me joutuneet luopumaankin joistakin asioista. Esimerkiksi, esimerkiksi ei ole enää mahdollisuutta pistää reservin rahaa tähän budjettikohtaan. Ja toisaalta keskustelukumppanikin muuttuu, kun puhutaan ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Lissabonin sopimus tuo tämän muutoksen mukana. Tässä seuraa väkisinkin se, että koko YTPtä koskeva pääluokka joudutaan uuteen uskon neuvottelemaan, eikä tätä voida enää teknisesti vain mukauttaa, vaan neuvottelut täytyy aloittaa alusta pitäen uudelleen. Ja se, että asioita joudutaan hoitamaan rinnakkain samanaikaisesti, kun laaditaan lausumia, jotka liittyvät ulkosuhdehallinnon toimintaan, ja toisaalta perussopimusvaliokuntakin mukana muokkaamassa tätä uutta palvelua ja toisaalta me voidaan aina käyttää budjettivälineitä hyväksi ja mukauttaa toimintaväistä sopimusta ja käyttää sitäkin hyväksi niin, että voidaan toimia sekä toimintaväisen sopimuksen kautta että myöskin talousarvio- tai varainhoitoasetuksen kautta. Näiden kautta voidaan harjoittaa painostusta ja varmistaa se, että me pystymme todellakin vaikuttamaan asioihin. Ja että meidän sanamme otetaan huomioon. Kaikki riippuu nyt siitä, mitä komissio tulee ehdottamaan tulevina kuukausina Onko komissio nyt sellaisessa asemassa tai tilanteessa, että se pystyy jo ennakoimaan tulevaa rahoitusta ja antamaan ensimmäisiä suuntaviivoja, vai pitääkö meidän nyt antaa ensimmäiset suuntaviivat ja komissio sitten reagoi niihin? Se on tämä vain siksi, että aiemmissa neuvotteluissa oli sellaisia tilanteita, että kun vastakumppani ei ole uskaltanut liikahtaa ensin, niin me olemme tehneet ensimmäisen liikkeen tai ensimmäisen eleen. Näinkin voi käydä. Mm, tässä vain reaktioita siihen, mitä Jöran nyt otti esiin 17. päivä vai milloin sitten komissio tuleekin mahdollisesti tekemään ensimmäiset ehdotuksensa, niin sitten tietystikin nähdään, miltä näyttää. Tämä on uudelle komissiolle tietystikin jotain vaikea tehtävä, koska valmistelevaa työtä tehtiin jo edellisen komission aikana, joten nyt jää mielenkiintoiseksi nähdä, miten uusi komissio selviää tehtävästä, kun toisaalta asioita valmistetaan teknisesti, mutta poliittisesti on uudessa komissiossa ollut hieman vaikea valmistautua. Esimerkiksi komissio on ollut vaikea valmistautua uusiin tehtäviinsä. On, pystyykö komissio poliittisesti tässä noudattamaan johtajan roolia neuvotteluissa? Ja saadaanko tällainen kokonaisvaltainen sopimus aikaan nyt loppujen lopuksi? Aikataulu on niin tärkeä, vaan pikemminkin tulos on tärkeä syksyn mukaan Komissio voi sitten ehdottaa mukautuksia talousarviomenettelyyn ja lukuihin, jotka sitten sovittelussa loppujen lopuksi luodaan lukkoon. Aika on tietystikin merkittävä tekijä, mutta näissä asioissa, kun puhutaan vuodesta 2011, niin kuitenkin laadullinen tulos on tässä kaikkein tärkein. Ja seuraavassa valiokuntakokouksessa voin esittää vielä lisää pohdintoja jotta sitten ehkä voitaisiin käydä hieman intensiivisempää, syvällisempääkin keskustelua samaisesta aiheesta. Merci Kiitoksia Reimer näistä äärettömän pätevistä kommenteista. Herra Koliina, olkaa hyvä. Sinut, teidät Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen aivan samaa mieltä myös, että ei ole kyse aikataulusta kyse, vaan myös tavoitteista, jotka on saavutettava. Haluaisin kiittää kollegaa Sidonia hän on hyvin esittänyt tämän vuoden, ensi vuoden tavoitteet, varsinkin nuoret, nuoret tutkijat, sosiaalinen osallisuus. Haluaisin sen nyt tulkita erityisestä näkökulmasta liittyen Lissabonin sopimukseenkin se, kun ajatellaan mikä on sosiaalinen kehitys Euroopassa näinä aikoina. Viittaan Portasin puheenvuoroon. Hän totesi, että Italiassa nuori on 39-vuotiaskin vielä. En tiedä, mutta näinä päivinä Italiassa on käynnissä sosiologinen keskustelu yhteiskunnan ja perheen kehityksestä ja milloin lapset, nuoret lähtevät kodista, kun he lähtevät kodista tiedämme sitten, mikä on sosiaalinen vaikutus ylipäätään yhteiskuntaan ja ylin perheeseen. 2011 haluaisin nuorisoon puuttua nimenomaan tästä näkökulmasta. Ja mielestäni tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Siksi pyydänkin saada ottaa sille toisenkin näkökohdan, joka sekin liittyy nuoriin se, ja liittyy liikennevaliokuntaan, mutta nimittäin liikenneturvallisuus. Ylipäätään liikenneturvallisuus kokonaisuudessaan liittyen käyttäytymiseen ja joidenkin nuorten käyttäytymistapoihin. Mehän tiedämme, että hyvästä käyttäytymistä syntyy hyvä yhteiskunta. Nuoret ovat Euroopan varantoa. Siksi parlamentin pitäisi puuttua tähän. Se on, liittyy kulttuurin, arvoihin, identiteettiin, käyttäytymiseen. Usein nuoremmat sukupolvet ovat lähempänä toisenlaisia käytäntöjä, jotka unohtuvat. Ja kun meillä ei ole komissiotakaan vielä, ja me kuitenkin täällä valiokunnassa voisimme jotain suuntaa osvittaa, miettiä tässä talousarviossa, ja mielestäni se on hyvin myönteistä, missä tapauksessa kielteistä on hyvä ennakoida jotain myönteistä. Sitten puheenjohtaja, mitä tulee 2020 tavoitteisiin ja niistä menoista, minä olen sitä mieltä, että parlamentin täytyy olla tässä tiukkana. Me edustamme täällä kansaa ei mikään virkakoneisto, oli se sitten eurooppalaista tai kansallista. Ja kaikki riippuu siitä, mitä kansalaiset haluavat suunnaksi ja mitä valintoja he tekevät myös meidän kauttamme. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia parhain kollega. Sitten iästä. Minä aikanaan Ranskassa kuuluin poliittisen puolueeseen, kuten kaikissa puolessa oli myös nuorten jaosto. Ja jotta pystyi siihen osallistumaan, oli kaksi ehtoa. Joko alle 30-vuotias tai on ollut 30-vuotias. Aika omituisia poliittisia uria siitä syntyi. Todettiin aina, että no, te olette liian nuori, ja sitten yhtäkkiä sanottiin, että olettekin liian vanha. Donia, no niin. Meillä nyt oli vilkasta keskustelua. Mitä sanot? Paul, I'd like to, uh, thank you for... Ensinnäkin haluan kiittää kaikista kommenteista. Panin hyvin tarkkaan merkille sen, mitä yleisesti ottaen sanotte. Ensimmäinen vaikutelmani on, että tukea on tälle yleiselle luonnokselle nyt annettu. Tämä antaa minulle paljon motivaatiota ja jotkut kommentit olivat hyvin konkreettisia ja varmastikin aion käyttää niitä työssäni jatkossa. Liekö minulla olla aikaa mennä tarkemmin johonkin kommentteihin? Um. Niin, tietysti vuoden 2011 budjetti on asia, jota ei voida käsitellä sillä tavalla, että otetaan huomioon kaikki monimuotisen rahoituskehityksen ongelmat ja nämä pienet marginaalit, eli puutu siihen, mitä herra Bokros sanoi, en pelkää sitä, josko voisimme katsoa, että mistä voitaisiin nipistää pois. Jos vaikka marginaalit ovat hyvin pieniä, meillä on oltava rohkeutta tarkastella tätä prosessia, jotta voisimme nähdä, missä käyttö, käyttö ei ole riittävää, mistä rahaa jää käyttämättä. Ja ehkä pitäisi sitten lähteä näitä monivuotisia rahoituskehyksiä uudistamaan, mutta pitäisi myöskin tarkastella, mitä voidaan käyttää, siis että voisimme käyttää niitä rahoja, jotka ovat olemassa, mutta joita ei ole vielä käytetty. Otan tämän myös vaihtoehtona huomioon, kun puhutaan rahoituslähteistä. Tämä liittyy myös siihen, mitä herra Goodmanis sanoi olemme viime vuosien aikana huomanneet, että jotkut kohdat ovat ikään kuin lähteitä ja sieltä otetaan varoja, mutta koskaan ei mietitä, että mikä takia niissä on niin paljon näitä varoja. Tämä on asia, jota haluaisin vielä tarkastella, kun ajatellaan tämän vuoden täytäntöönpanoa, mutta tietysti meillä on myöskin seurantaryhmä ja se on varmasti hyvä foorumi, jossa voimme tarkastella eri tapoja kuinka saataisiin nyt saada rahoja siihen, mitä me todella haluamme tehdä. Uusi menettelytapa. Ja siis se, mikä on myös hyvin tärkeää, on tämä niin, kalenteri. Jos nyt katson tätä kalenteriamme, niin tietystikin on hyvä lisätä siihen joitakin rinnakkaisprosesseja. Olen täysin samaa mieltä tästä Jöran Färmin kanssa, mutta tahtoisin myöskin tässä yhteydessä toivoa, että komissio tällä, koska vetoaisin komissioon, jotta se auttaisi minua myöskin siinä, kuinka voitaisiin antaa palautetta myöskin heidän rupeamastaan tähän kalenteriin ja kysymyksiin ovat tämänkaltaisia, kuten mitä tapahtuu tapahtuu esimerkiksi vaikka toimeenpanokirjelmälle? Onko komissiolle riittävästi aikaa tarkastella meidän ähm, tarkastuksiamme ja sitten tuottaa tämän kirjeen? Toivon mukaan tämä kalenteri myöskin äh, saa äh, siis palautetta komissiolta, kun tämän uuden menettelytavan puitteissa teemme töitä. Itse ja mitä tulee sitten myöskin siihen, mitä espanjalainen kollega äh, sanoi, hän kysyi, mikä takia teemme niin paljon työtä toisella vuosipuoliskolla. No, äh, viho viimeisenä tavoitteena lienee se, että työtä jaettaisiin tasaisemmin ympäri vuoden. Tässä nyt tarvittaisiin kaikkien poliittisten ryhmien yhteistyötä, jotta äh, jotkut keskusteluista voitaisiin saada jo ensimmäiselle vuosipuoliskolle. Minä olen valmis jo tästä lähtien asiaa työstämään. Ja jos nyt aiomme jättää yksilöinä ja myöskin valiokuntina syyskuun alussa tarkistuksia, niin tietenkin voimme käyttää kesänkin näiden tarkistusten sorvaamiseen. Tämä on ehkä hiukan ironista kuitenkin, tuskin kukaan tällaista haluaa kesäkuumalla elokuussa tehdä äh, ihan lopuksi ei, kyllä, kyllä aivan on vähän muutakin tekemistä elokuussa. Niin, niin. Sen takia minun ehdotukseni olisi, että tekisimme tiivistä yhteistyötä erityisvaliokuntien kanssa jo nyt ennen heinäkuuta ja sitten kun sitten tehdään tarkistuksia, niin siinä pitäisi olla hyvin realistinen ja myöskin kurinalainen, minkä tyyppisiä tarkistuksia tuotamme, koska kyse ei ole pelkästään vain siitä, että saisimme ikään kuin kaksi kärpästä yhdellä iskulla, kuten aikaisemmin. Meidän täytyy olla todella kurinalaisia, minkä tyyppisiä tarkistuksia ajamme, koska toista vaihtoehtoa ei ole. Meillä on vain yksi käsittely ja sovittelu. Haluaisin mainita myöskin, että meidän on toimittava hyvin kurinalaisesti myöskin erityisvaliokuntien kanssa. Niiden täytyy todella ilmaista ovat tarpeensa näissä tarkistuksissa, mutta myöskin muistaa budjettivaliokunnan näkemykset. Luotan yhteistyöhalukkuuteenne. En halunnut tästä saada aikaiseksi akateemista keskustelua sen suhteen, milloin ollaan vielä nuoria ja milloin ei enää sitten, mutta tietysti tämä on aina houkuttelevaa myöskin kertoa oma näkemykseni nuoruudesta kaiken kaikkiaan. Mielestäni nuoret ja nuoruus on voimavara ja sitä EU:ssa on entistä vähemmän ja niukemmin. Tämä on minun lähestymistapani nuoriin. He ovat mahdollisuus, voimavara, jolle voidaan Euroopan unionin eh, tuleva vauraus perustaa. Ja mm, kysymys on myöskin investoinnista. Minusta ei niinkään tärkeää ole se, että onko joku 21, 27 tai 39-vuotias, vaan minusta on tärkeää, että otetaan eh, nuoruuden haavoittuvuus huomioon ja myöskin siirtymä eh, opiskelusta työelämään otetaan huomioon. Mielestäni nämä ovat avainkysymyksiä. Nuoruus on avainasia minulle, eikä pelkästään se, mitä kokonainen legio sosiologia sanoo kysymys on siitä, että meidän täytyy kantaa vastuumme, jotta ihmiset jouhevasti siirtyvät koulutuksesta työelämään. Koulutuksen on oltava hyvää ja tietysti myöskin tässä täytyy ottaa huomioon EUn toimintalohkot, liikkuvuus muun muassa jo käynnissä olevat ohjelmat, kuten Erasmus esimerkiksi, ja myöskin laajempi ymmärrys siitä, minkälaista tutkimusta voidaan äh, akateemisella tasolla tehdä. Ja ehkä voitaisiin myöskin miettiä äh, oppi sopimukseen liittyvää liikkuvuutta ja myöskin vaikkapa äh, erilaisten diplomien tunnustamista nuorten helpottamista. Minä olen taustaltani sosiologi oikeastaan ja nyt käydään suurta keskustelua siitä, että tämä klassinen sykli, koulu, työ, eläköityminen on muuttumassa. Tällä tavalla, jos nuori, joka jättää koulunpenkit ja siirtyy työelämään, niin itse asiassa ihmiset nuorentuvat vielä uudemman kerran elämän elämänsä aikana. He kenties palaavat vielä takaisin kouluun. Joskus, joskus voidaan ajatella, että tästä voi olla nuori koko elämänsä koulutuksen myötä näin pystyy ikään kuin erilaisia syklejä elämään. Tietysti on myöskin se vaara, että joutuu työmarkkinoiden ulkopuolelle tai on vaikeuksia palata takaisin koulutuksen piiriin tai myöskin liikkuvuuden takaaminen kenties ei ole helppoa vähän iäkkäämmille mielestäni nuoruus on hyvin keskeinen seikka juuri näiden mainitsemieni haasteiden käsittelemisessä. Vielä kerran kiitokset teille kaikille kommenteista. Kiitoksia Sidonia. Varmasti kaikki arvostavat teidän pätevyyttänne myös sitä tapaa, jolla te valmistelette tätä tärkeää tehtävää tänä avainvuonna. No niin, yhtä tärkeää tehtävää on seuraavakin. Menemme muiden toimielinten talousarvioihin ja Helka johdattelee meitä näihin poliittisiin ongelmiin ja vaihtoehtoihin 2011 talousarviossa. Merci, monsieur le président. Ich beginne erstmal mit meiner Muttersprache. Puhun nyt ensinnäkin äidinkieltäni ja haluaisin kaikilla kunnioituksella Bogvartia ja hänen poliittista ryhmänsä kohtaan todeta, että mikäli pitäisi paikkansa sen, että Euroopan parlamentti presidentti on pistänyt täytäntöön hänen poliittisia kunnianhimojaan ja että budjetin pitäisi näyttää aivan erilaiselta tässä vaiheessa kuin mitä se nyt näyttää, niin toteaisin, että täytyy tietenkin tarkastaa, mitä mittatikkuja käytetään. Tämä vain huomautukseksi. Ja myöskin siinä, mitä herra Böge totesi, haluaisin kommentoida tätä sitä keskustelua vasten – jota on käyty parlamentin talousarvion suuruudesta. Tätä keskustelua viime viikolla Strasbourgissa katsomme, että on erittäin tärkeää, että strateginen tilanne pidetään mielessä ja myöskin se, mitä Lissabonin sopimus tulee muuttamaan sekä komission talousarviossa että erityisestikin parlamentin talousarviossa. Mitä muutoksia tämä tuo mukanaan? Missä määrin sitten onnistumme mukautumaan, se on eri kysymys, mutta uskoakseni silti tarvitsemme poliittisen yhteisymmärryksen siitä, että nyt kun halutaan pistää Lissabonin sopimuksia sopimusta täytäntöön menestyksekkäästi, meidän täytyy olla yhteinen intressi se, että käytämme työmahdollisuudet hyväksemme ja mukautamme työtapojamme. Tämä tarkoittaa sekä MEPin työtä että koko valiokunnan työtä ja työkykyä ja myöskin muidenkin palveluiden työ tulee muuttumaan. Esimerkiksi poliittiset osastot ja kirjasto, kaikki joutuvat mukautumaan. Keskustelu on käyty useaan otteeseen mitä yhdistän, miten Yhdysvaltain kongressi toimii, miten me toimimme. Ei voi tietenkään suoraan verrata, mutta Yhdysvaltain kongressin työmenetelmät niin, ja työtavat siihen verrattuna meillä on erittäin vaatimattomat puitteet vielä. Viimeinen kommentti. Viime viikolla jo sovittiin, että parlamentin talousarviossa kunnioitetaan vuoden, tämä 20 prosentin raja ainakin vuonna 2010 vielä. Voisin muistuttaa mieliin, että parlamentteja koskeva sopimus on olemassa. Parlamentteja koskeva sopimus. Ja mikäli halutaan ohittaa tämä sääntö, joka liittyy 20 prosenttiin, ilman että jäsenten ohisääntö ja kiinteistöpolitiikka on muutettu, niin silloin ei tätä 20 prosentin rajaa ylitä parlamentin hallintomenoissa. Ja oikeastaan ei tähän muuta voi edes todeta kun otetaan nykyolosuhteet. Tietystikin tiedetään rajoituksen ja myöskin neuvoston kannan, mutta kun otan käydä strategista keskustelua siitä, mitä Lissabon tarkoittaa ja mikä meidän pitää työkykymme, työmahdollisuutemme yllä ja parantaa niitä, niin kun tarkastellaan kategorioita ja niiden rajoja, niin tästäkin, näistäkin voidaan keskustella. Olen oman, omin työntekijöiden kanssa pyrkinyt laatimaan ensimmäisen yleiskuvan siitä, mistä nyt puhutaan, kun puhutaan vuoden 2011 talousarviosta, mitä me voisi tarkoittaa käytännössä. Ja nyt aion siirtyä puhumaan englannin kieltä. Perinteinen 20 prosentin raja otsakkeessa 5. Tähän liittyy kysymys, miten mukauduttaa henkilöstötarpeisiin, jotka aiheutuvat kiinteistöpuolelle tai henkilöstöpuolelle otsakkeessa 5, missä yleensä rajana on pidettävä 20 prosenttia. Laskelmien perusteella, jotka liittyvät alustaviin arvioihin vuonna 2010, vuonna 2011 tämä johtaisi ylimääräisiin menoihin, jotka olisivat 20 22,24 miljoonan luokkaa, mikäli 1500 euroa asetetaan ylimääräiseksi avustusmäärärahaksi jokaiselle MEPille, ja mikä tämä summa sitten kaksinkertaisena 3000 euron, tästäkin on puhuttu, ja puhutaan edelleenkin, tämä tarkoittaisi sitä, että tarvitsisimme lisää rahaa 35,49 miljoonaa euroa. Tähän liittyy toinenkin kysymys. Mikäli enemmän henkilökuntaa tai enemmän uutta rahaa henkilökuntaa varten, silloin tietystikin täytyy myöskin vastata seuraamuksista. Mikä, miten suhtaan kiinteistöpolitiikkaan? Pitääkö muuttaa koko rakennetta, jotta voidaan mukauttaa nämä uudet henkilökuntaan kuuluvat henkilöt? Ja miten sitten kaikki muut puitteet mukautuvat tähän? Kaikki nämä asiat äh, riippuvat toisistaan kyse pelkästään siitä, että annetaan lisää rahaa, mutta myötä, sitten täytyy pohtia myöskin, miten jokapäiväinen työskentelymme mukautuu uusiin olosuhteisiin. Toinen kysymys liittyy palkan lisäyksiin. Palkka maksamattomien palkkojen määrä on 0,89 prosenttia. 2008 vuosille. Tämä tarkoittaisi siis 245 miljoonaa kaikille toimielimille yhteensä ja parlamentin maksusumma on noin 14 miljoonaa. Kaikki nämä yhteensä laskettuna, nämä kaksi summaa siis. Ja normaalin kasvun, normaalin kasvun, kun otetaan vuosina 2011 huomioon, että se 51,5 miljoonaa. Ja nämä kaksi lukua yhteensä tarkoittaisivat sitä, että me käytännössä tarvitsisimme tämän summan uutta strategiaa, kun halutaan pistää täytäntöön. Tämä tarkoittaa sisään, että mitä marginaaleja ei käytännössä enää ole. Sitten toinen asia, josta täytyy keskustella tai jota täytyy pohtia. Olemme saaneet uutta tietoa, jonka mukaan mahdollisesti Belgian hallitus tulee maksamaan 85 miljoonaa takaisin, koska tämä oli rahaa, joka parlamentin budjetista käytettiin uusiin parlamenttirakennuksiin, mutta tätä ei oikeastaan käytettykään Parlamentti ei käytänytkään tätä rahaa, joten ehkä voisimme argumentoida sen puolesta, että rahat saataisiin takaisin ja sitten voisimme tätäkin käyttää hyväksi. Mikä tämä summa saadaan takaisin, niin tätä voidaan käyttää. Tällä on tietystikin vaikutusta tähän 20 prosentin kysymykseen. Halutaanko tästä katosta pitää kiinni, mikäli halutaan, niin tiettyä liikkumavaraa saattaa tämän rahan suhteen, mutta toisaalta erään poliittinen kysymys, jonka haluaisin uudelleen esittää teille. Tämä on strategiakysymys. Haluammeko pitäytyä tässä 20 prosentissa poliittisista syistä? Voidaan todeta, että on, on painavia argumentteja tämän puolesta, mutta mikä haluamme todellakin tehdä työmme kunnolla ja vastata niin haasteisiin, joita Lissabonin sopimus tuo mukanaan, niin saattaa olla jotakin argumentteja sen puolesta, että muutetaan kantaa erityisolosuhteissa tämän rajan suhteen. Yksi seikka vielä näin sivumenen sanoen. Vihreä ryhmäni haluaisi, että osa parlamentin talousarviosta käyttäisi niin, että nyt kun meillä on tämä Microsoftin regiimi täällä, ja kun toisaalta kehitetään digitaalimarkkinoita ja halutaan taistaa tämän tyyppisiä monopoleja vastaan niin, että yksi on suuri yritys vain pääsee markkinoille. Tässä vaiheessa ehdottaisin, että nyt tätä regimiä muutettaisiin ja olisi mahdollisuus uudelleen aloittaa keskustelu tästä ja voitaisiin tehdä vaihtoehtoinen ehdotus. Merci beaucoup, Helga. Kiitoksia kovasti, Helga. Herra Voken. Uh, Mr. President, others, uh, said a little... Kiitoksia, kuten aikaisemmin totettiin. 2010 talousarvio on oleva hankala, mukaan lukien muutkin toimielimet, ei pelkästään parlamentin osalta. Nyt ensimakua on jo saatu ja saadaan varmaan esityksestä lisätalousarvioksi 2010. Varmasti tämänkin talousarvion kohdalla tulee ongelmia. On hyvä lyödä lukkoon mahdollisimman nopeasti meidän painopistealueemme. 2010 talousarviossa, no herra Mankka puhui sitä enemmän, siellä oli kielipalvelut, inhimilliset voimavarat, organisaatio, ja jäsenillä parempaa tiedottamista totesimme myös, että korostaisimme kiinteistöpolitiikkaa, viestintää ja Euroopan historian taloa. Kaikki tärkeitä jotkut on saavutettu, ehkä kaikki eivät vaikuta niin tärkeältä enää. No, keskustelu olisi hyvä käydä mahdollisimman nopeasti, kuten totesin. No omasta mielestäni meidän pitäisi ensinnäkin miettiä muuttujiin. Mikä on strategista, mikä ei strategista menoa, valinta sen välinä, mikä on hoidettava, toisaalta missä ei rahaa ehkä tarvittaisi. Ensinnäkin täytyy lyödä lukkoon nämä eri muuttujat. Sen jälkeen voidaan päätöksiä tehdä painopistealueista ja jatkaa keskustelua ja työtä niiden tiimoilta. Totta kai kiinteistöpolitiikka, kuten sanoin, miten rahoittaa sitä kestävämmältä pohjalta, eikä ajatella, että joka vuosi mietitään erikseen. Se tekee hyvin, hyvin hankalaksi hankkia rakennuksia jatkossa. Totta kai täytyy myös keskustella, kuten esitellä totesi, tätä 20 prosenttia tästä uudelleen neuvotella Terramiessopimuksestakin, niin kuin sitä kutsutaan, vaikuttaa, että luku ei ole kestävällä pohjalla, jos haluamme parantaa työntekoa täällä, ottaa huomioon, huomioon myös Lissabon. On aika paljon asioita, mistä pitäisi keskustella, mutta kaikki tärkeintä tässä vaiheessa on varhain käydä keskustelua painopistealueista. Halusin käydä kollegojen ja esittelen kanssa tästä keskustelua. Merci, mon cher collègue. Kiitos parhaan kollega, herra Fernandes. Muito eh, Presidente. Em primeiro lugar, quero saudar a relatora. Kiitos, puheenjohtaja. Ensiksi haluan onnitella esittelijää ja kansanpuolue on valmis pyrkimään näihin ilmoitettuihin tavoitteisiin ja vahvista myöskin sen, että painopisteenämme on se että saadaan erinomaista lainsäädäntöä. Tämä on meidän tavoitteemme. Ja tietysti kaikki tämä sillä tavalla, etteivät kansalaiset joudu tästä liikaa kärsimään. Jos ajatellaan sitten riittäviä varoja, kuinka kaiken tämän erinomaisuuden saa toteutettua, niin siinä kaikessa, mitä tehdään, niin tarvitaan tietysti riittävästi varoja, jotta myöskin edustajat voivat tehdä työtä parhaissa olosuhteissa ja myöskin ryhmät. Meidän pitäisi kiireellisesti tietää, mikä on meidän tilanteemme ja mitä kiinteitä kuluja meillä on. Olemme tätä jo monasti korostaneet on hyvin tärkeää ja olisi myöskin hyödyllistä tuossa tässä uudessa, tämän uuden sopimuksen puitteissa edetä, edetä sillä tavalla, että meillä olisi nolla pohjainen budjetti, jonka, poh, jonka tavoitteena olisi sitten lainsäädännön erinomaisuus. Olemme jo todenneet, että että kiinteistöpolitiikalla on hyvin voimakas painoarvo budjetissa. Kiinteistö politiikan painon pitäisi vähetä, vähentyä ja tätä politiikkaa pitäisi tarkastella uudelleen kaiken kaikkiaan, koska sen ei pitäisi olla mikään prioriteetti. Mitä sitten tulee tähän niin sanottuun olemassa olevan herrasmiessopimukseen, niin kysymys on tällaista itse, eh, sääntelystä 20 eh, prosenttisesti. On hyvin tärkeää, että annamme sellaisen signaalin ja että yritämme todella eh, tämän alle 20 prosentin jäämään. Tämä on hyvin tärkeää, että toimissamme pyritään erityisesti poistamaan kaikki, mikä ei ole tarpeellista. Senpä takia on tärkeää tällainen nolla budjetti ja myöskin tarpeettomien menojen karsiminen ja sen takia pitää vain keskittyä siihen, mikä on ensisijaista ja prioriteetti. Sen takia tämä tilanne, jossa nyt olemme, olisi hyvä siinä nähdä, josko tämä 20 prosenttia on riittävästi tähän erinomaisen lainsäädäntöön pääsemiseksi ja jos se ei ole riittävästi, niin kenties tämä katto pitäisi sitten avata. On hyvin tärkeää tarkastella tätä asiaa, koska jos jokin toimielin joutuu kovasti asiaa tekemään työtä, jolta kovasti vaaditaan, on, se on juuri tämä Euroopan parlamentti. Tällä hetkellä ja koska varmasti myöskin vaarana on se, että syntyy demagogiaa tästä asiasta, niin sen takia meidän pitäisi päästä konsensukseen asiassa. Ja sen takia meidän täytyy todella pyrkiä poistamaan budjetista kaikki sellainen, missä voitaisiin päästä säästöihin ja jos tämä säästö ei ole mahdollista, niin sitten pitäisi lähteä neuvotelmaan muiden toimielinten neuvoston kanssa, jotta ei tulisi mitään erityistapahtumia, vaan että voisimme todella neuvotella sen estää, että teemme työmme hyvin. Kiitoksia, herra Portas. Kiitoksia, puheenjohtaja. Viitataan siihen, mitä Helga Tryppel totesi. Hän aivan oikein huomautti niistä ongelmista, joihin meidän täytyy paneutua työssämme. Tällä hetkellä nyt ollaan menossa kohti tilannetta, jossa kustannukset koituvat tai menoerät koituvat suuremmiksi kuin mitä Rova Tryppel toivoisi. Olemme havainneet, että Seuraavien kolmen kuukauden aikana kustannukset kasvavat noin kolmella miljoonalla, joten vuoden 2011 määrä tarvitaankin 26 miljoonaan 23 miljoonaan sijaan. Ja mainitsin muitakin lukuja. Vaikuttaa siltä, että meno erätä tulevat kasvamaan myöskin Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanon vuoksi ja myöskin palkkojen, palkkamenojen lisäyksen vuoksi. Kyse myöskin palkkojen kasvusta. Parlamentin talousarvio tulee siksi paisumaan noin 4 prosentilla. Näissä olosuhteissa on hyvin vaikea kuitenkaan tukea tällaista palkkamenojen lisäystä poliittisestikaan katsottuna, joten meidän täytyy jälleen kerran käydä vakavasti otettavaa keskustelua meidän suhtautumisestamme menopuolen eriin. Tämä vain huomautukseksi. Toisenkin seikan haluaisin ottaa esiin. Tämäkin on vakava asia. Meillä on tällä hetkellä voimassa toimielinten välinen sopimus. Kukaan ei ole asettanut kyseenalaiseksi muiden toimielinten tilejä tämän osa tätä sopimusta. Uskoakseen kuitenkin meillä on kaikilla hieman sellainen tunne, että jollakin alueella vähintäänkin – on ongelmia, onpa sitten kyse hankinnoista tai järkevästä voimavarojen käytöstä ja toimijoiden yhteistyöstä, niin meillä on kaikilla sellainen tunne, että kyllä paljon rahaa menee hukkaankin. Jonakin päivänä enemmän tai myöhemmin meidän täytyy solmia uusi toimielinten välinen sopimus. Tämä on pikapuolin edessä. Ja varmistaa, että pystymme myöskin seuraamaan muiden toimielinten varojen käyttöä varmistaaksemme sen, että annetuissa rajoissa pysytään esimerkiksi tietyissä prosenttirajoissa. Tavoitteena on se, että yhteistyön kautta saamme aikaan synergiaa ja sitten myöskin säästöjä. Tämä vain teille pohdinnan aiheeksi. Niin ikään haluaisin todeta, että meidän täytyy pitää kiinni oikeuksistamme ja myöskin Belgian valtion suuntaan täytyy keskustelua käydä tämän vuoden ja ensi vuoden aikana niin, että Belgian hallitus paremmin voi auttaa meitä myöskin hallintopuolimerojen säätelyssä. Kiitoksia Helga. Haluatteko kertoa tuntemuksistanne kollegojen puheenvuoron jälkeen? Ensin haluaisin kiittää kaikista kommenteista ja huomautuksista. Kansanpuolen edustaja totesi taas kerran, että on olemassa hyviä syitä pitäytyä 20 prosenttiin, mutta että hän ei halua olla fundamentalisti ja hän on valmis arvioimaan seuraavien viikkojen aikana tätä tilannetta vielä. Sidonia totesi, että mikäli havaitaan, että jossakin tuhlataan rahaa tai hallinto voisi voitaisiin hoitaa paremmin, niin tietystikin määrää voidaan siirtää paikasta toiseen. Tämä täytyy olla tavoitteena niin, että käytettävissä olevista rahoista saadaan parhaat mahdolliset tulokset, olipa sitten kyse hallinnosta tai muusta. Ei pidä unohtaa tavoitteita, meidän työkykyämme ja parhaita mahdollisia työskentelyolosuhteita. Tämä täytyy olla tavoitteena. Tätä taustaa vasten tulen odottamaan ilolla yhteistyötä teidän kanssa seuraavina viikkoina ja kuukausina. Tarvitaan myöskin poliittista keskustelua siitä, miten hallinto hoidetaan parlamentissa kunnolla. Ja voidaan samalla tarkastella, minkälainen ilmestys saadaan vuoden 2011 talousarvioesityksen taakse. Tämä on enemmänkin kuin vain poliittinen signaali. Uskon, että kaikki varmaan ymmärtävät, että kun mennään keskusteluun neuvoston kanssa talousarviosta, keskustelusta ei tule kyllä helppoja millään muotoa. Kiitos. Merci Helga. Kiitoksia Helga. Toden totta. Parlamentin 2010 talousarvioon äänestyksessä minulla oli tilaisuus jo todeta, kuten oli myös kun käytiin keskustelua lisätalousarviosta 2010 Mankan mietinnön tiimoilta. Nyt on kyse hankalasta vuodesta, ajatellen koko talousarviota ja varsinkin ajatellen parlamentin budjettia. Nimittäin yhtäältä Lissabonin sopimuksen täytäntöönpano johtaa siihen, että tänä vuonna me tarvitsemme, ja meillä on hyvät poliittiset syyt tähän, voimavarojen lisäämistä, että voimme selvityä laajemmasta toimivallasta, mutta toisaalta on myös kyse kammottavasta talouskriisistä. Maailmasta ei ole tietoakaan aikaisemmin. Me tiedämme myös kansalliset talousarviot ja varsinkin, että eurooppalainen talousarvio törmää rajoihin. Ja meidän täytyy nämä poliittiset vaatimukset, jotka ovat ristiriitaisia, jotenkin sovittaa yhteen. Kiitos. Kiitos Helgalle ja muille puheenvuoron pitäneet. Menemme kohtaan kahdeksan esityslistalla. Nimittäin valmistelemme lausuntoa liittyen Euroopan maahavainnointijärjestelmään e GMES. Tässä valmistelijanamme on herra Abad, joka saa puheenvuoron. Oui, Kiitokset puheenjohtaja, rakkaat kollegat. Lissabonin sopimuksen voimaantulo siinä luotu uusi oikeusperusta tavarasalan toimintaa varten sekä komission puheenjohtajan Barroson Euroopan parlamentissa esittelemät uuden komission poliittiset painopisteet nostavat tavaruspolitiikan yhdeksi Euroopan unionin tulevaisuuden avainaloista. Ja ennen kuin menen näin, niin nähdään rahoitus- ja budjettinäkymiin niin haluaisin korostaa, kuinka tärkeää poliittisesti tämä GMES-ohjelma on. Ja äh, voidaan äh, ensinnäkin äh, todeta, että tämä tuo konkreettisia, konkreettisia tuot, konkreettista hyötyä eurooppalaisille kansalaisille. Ja Haitin osalta itse asiassa ollaan voitu osoittaa, kuinka juuri tämän GMS-ohjelman satelliitit ovat tuoneet selkeitä kuvia näiltä alueilta. Ja tällä tavalla ollaan voitu siis hyödyntää eurooppalaista avaruuspolitiikkaa. Mielestäni avaruuspolitiikka myöskin liittyy siihen, että halutaan todella eurooppalaista teollisuusstrategiaa ja konkreettisia hankkeita. Ja tämä varmasti varmasti työ tuo myöskin myönteistä synergiaa muiden äh, sektoreiden kanssa, kuten vaikkapa palvelut äh, tai vaikkapa PK-yritykset. Ja näiden poliittisten tärkeiden seikojen lisäksi täytyy myöskin miettiä rahoitusnäkymiä lyhyellä aikavälillä ja toisaalta pitkälläkin aikavälillä. Tietysti ne molemmat ovat sidoksissa toisiinsa. Mitä tulee lyhyen aikaväliin, niin meidän täytyy toteuttaa tämän ohjelman käynnistäminen. Ja tarkoituksenahan on todella luoda uusi oikeusperusta, jonka pohjalta voitaisiin Euroopan parlamentin ähm, aloitteesta äh, jatkaa näitä valmistelevia toimia. Tiedätte, että äh, tätähän on tästä aikaisemmin seitsemännen tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelman puitteissa rahoitettu 1,2 miljardia 2013 äh, ja Euroopan ähm, Avaruusvirasto osaltaan taas on osallistunut 1,6 miljardilla eurolla. Ja tässä yhteydessä juuri haluan korostaa tarkistusta numero kaksi, koska tässä käytettävissä olevissa määrärahoissa seitsemännen puiteohjelman puitteissa ei pelkästään kyse ole 43 miljoonasta, jotka liittyvät äh, avaruusteemaan, jota komissio on ehdottanut uudelleen äh, määriteltäväksi, vaan kysymys on myös äh, 166 miljoonasta eurosta, ähm, jotka ovat olleet jo käytössä GMS-budjettikohdassa tutkimuksen puiteohjelmassa ja joita on kaavaltu jo käytettäväksi tämän ohjelman tutkimustoimion toteuttamiseksi. Ja nämä ähm, summat on itse asiassa Euroopan komission taannettavasti tarkastamia. Ähm, tämä kehitysvaihe päättyy vuonna 2011 ja, sit 11, ja silloin pitäisi löytää uusi rahoituslähde toimintaan varten. Ja komissio on ehdottanut lisää budjettia, 107 miljoonaa euroa, jotta pystyttäisiin rahoittamaan tiettyjä ohjelman operatiivisia toimia. Ja tässä korostan juuri niitä vaikeuksia, joita tähän ohjelmaan on ollut löytää rahoitusta. Yksi A-otsake, joka tuossa tulikin jo esille, on hyvin rasitettu otsake. Ja kun ajatellaan myöskin tämän lisäbudjetin kehittymistä 2013, niin on annettu 10, 41 ja 56 miljoonaa euroa lisää. Ja tämä todella lisää kuormittavuutta tässä otsakkeessa ja äh, nämä pakotteet, joita ei otettu huomioon äh, monivuotisessa rahoituskehyksessä ollenkaan, niin tietystikin äh, kysymys on jostakin jo kattamittomista tarpeista. Tämän ohjelman avaruuskomponenttien osalta tässä on kolme komponenttia, mm, komponenttia muun muassa avaruuskomponentti, joka on hyvin tärkeä tietystikin, ja myöskin palvelukomponentti. Ja tämän avaruusosion osalta jotkut asiantuntijat ovat korostaneet, että joitakin toimia täytyisi vielä rahoittaa ja ne ovat 2-3 miljoonaa euroa arvoltaan on korostettava sitä, että että jotta voitaisiin lyhyellä aikavälillä sitoutua, että selkeästi määritettäisiin budjettistrategia vuoteen 2013 mennessä. Ja GMS-ohjelma on tarkoitus seuraavien monivuotisten rahoitusnäkymien puitteissa toteuttaa. Ja tietysti oikeastaan siihen tarvitaan enemmän rahaa kuin mitä sille tällä hetkellä on myönnetty, jos halutaan taata se, että Sentinel-A-satelliitit pystyvät todella toimimaan ja että myöskin Sentinel-B-satelliitit saadaan ammuttua radalleen ja että myöskin saadaan lisärahoitusta Sentinel C vaiheeseen. Tämä liittyy tarkistukseen neljä. Mutta tietenkään ei pidä tarkastella asiaa vain lyhyellä aikavälillä, vaan täytyy myöskin miettiä rahoitusnäkymiä. Ja meillä on hyvin tärkeitä ajankohtia, vaikka 2010 ensinnäkin 2020 tavoitteet, myöskin puoliaikavälin tarkistus seitsemännelle puiteohjelmalle ja myöskin rahoitusnäkymien puoliväli tarkistus, joka liittyy Lissabonin sopimuksen uusiin tavoitteisiin eh, joustoinstrumentin käyttö eh, sekä lainsäädännön joustavuuden käyttö artiklan 37 mukaisesti toimijoiden välisessä sopimuksessa antavat meille hyvin tärkeitä eh, työkaluja. Ja tässä haluan myöskin osoittaa sanani neuvostolle, koska hyvin usein unohtavat tämän työkalun. Ja tätä minä haluan korostaa omassa tarkastuksessani numero kolme. Tässä asetuksessa huomataan selvästi, että lyhyt ja pitkä aikaväli ovat tiivisti sitoutuneet toisiinsa ja vuosien 2014-2020 välillä täytyy todella panna toimeen se, mistä nyt piakkoin päätetään. Olen kuullut komissiota, jäsenvaltioita ja tämän alan edustajia, ja tämän mukaisesti budjettistrategiassa täytyisi ottaa huomioon infrastruktuurit, tiedonhallinta, infrastruktuuriostot ja kansainvälinen yhteistyö ja jäsenvaltioiden sitoutuminen. Jos komission ja äh, toisaalta avaruusviraston yhteistyö onkin toiminut hyvin äh, alkuun, niin mielestäni myöskin toimintavaiheessa olisi hyvä vielä kuulemisprosessia vahvistaa. Ja sen takia olen ehdottanutkin yhteistyökumppaneiden lautakunnan perustamista. Se olisi GMS-komitea täydentävä elin ja sitä myöskin tässä asetusehdotuksessa ehdotetaan. Ja kysymys on rakenteesta, joka itse asiassa väliaikaisesti onkin ollut jo olemassa ja jonka tarkoituksena on luoda sellainen yhtenäinen budjettistrategia, joka jota voitaisiin käyttää. Tämä itse asiassa ei ole pelkään minun keksintöäni, vaan jo jäsenvaltiot ja komissio ovat itse tätä yksimielisesti ehdottaneet kilpailukykyneuvostossa 2008 joulukuussa. Ja äh, sille oli tarkoitus antaa tehtäväksi avustaa komissiota äh, keskipitkän ja pitkän aikavälin budjettistrategian äh, laatimisessa toivoisinkin, että tällainen artikla otettaisiin käyttöön, tämä tarkistukseni viisi, ja toivoisin, että myöskin komissio miettisi toista artiklaa, jossa voitaisiin puhua rahoitusstrategiasta tämän tarkistukseni kuusi. Ja tietysti voitte sitten miettiä, miksi tämä, nämä väliaikaiset hallintaelimet mainitaan äh, tässä viimeisessä artiklassa. No kyse on vain siitä, äh, että nyt vahvistetaan tämä äh, väliaikaisesti olemassa oleva elin. Kaiken kaikkiaan on hyvin tärkeää, että annetaan lisää varoja sen kautta, että näitä monivuotisia rahoituskehyksiä tarkistetaan ja että voitaisiin täysimääräisesti käyttää GMSn tarjoamaa potentiaalia Tämä liittyy niin komission jäsenvaltioihin kuin muihinkin kumppaneihin ja tässä on hyvin tärkeä haaste meillä edessämme, joka varmasti, varmasti vaikuttaa vuoden 2011 budjettiinkin, kuten äsken juuri tuossa työasiakirjassa myöskin muistutettiin. Niin, Kiitoksia, hyvä kollega tästä alustuksesta. Jöran Ferm on pyytänyt puheenvuoroa. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä oikeastaan korvaan rouva Herzog ja varjosihteeriämme, joka joutuu olemaan toisessa kokouksessa. Siellä hän on meidän varainhoitajan ominaisuudessa. Pari kysymystä. Ei, totta kai, tämä on tärkeällä sijalla teollisesti. Olemme sitä mieltä, että se on myös teknologian ja ympäristön ilmastonmuutoksen kannalta tärkeä asia, mutta emme ole ihan selvillä vesillä rahoituksesta. Tässä on paljon lukuja, mikä nyt oikein ymmärsin. Ohjelmaan on Euroopan avaruusvirastosta rahoitusta kahdelta, kahdesta osasta seitsemättä puitohjelmaa ja sen päälle tarvitaan vielä 107 lisämiljoonaa tuleville vuosille, kolmeksi vuodeksi, jos ymmärsin oikein. Olisi mielenkiintoista nähdä, kuinka paljon 2011 tulee näistä eri lähteistä. Onko muitakin varoja käytössään. Esimerkiksi yksityiseltä taholta yhdessä julkisen tahon kanssa. 2011 kuva ei ole kovin selkeä, en tiedä pitäisikö komission tätä selvittää. Tai miten tämä oikein hoituu, vai valmistelijako. Mutta ihan täyttökuva ei ole syntynyt. Totta kai tärkeää on kysyä, sopivatko kaikki muutkin osat myös rahoituspuitteiden kattoon. Ilmeisesti 107 miljoonasta 10 on ensi vuotta varten. Onko se katon kannalta ainoa ongelma? Vaikka se on yksi 107 miljoonaa, ei sekään ihan pikkusumma ole. Jos ajatellaan, mitä ongelmia on yksi A pääluokassa, niin silloin se todellakin muuttuu ongelmaksi. 2011kin jo jos komissio tai valmistelija voisi tätä selvittää. Ja totta kai, koska meillä on rahoituspuitteiden kanssa ongelmia, kysyisin valmistelijalta tarkistuksesta yksi. Hän puuttui tähän ongelmaan siinä. Minun mielestäni meidän pitäisi olla ehkä vielä selkeämpi kuin mitä hän on. Hän toteaa, että on tärkeää. Hän sanoo että se on yhteensovitettavissa katon kanssa vasta, kun kaikki toimielinten välisen sopimuksen mekanismit on käytetty 21 ja 23 ja 37 on mainittu tässä. Meidän pitäisi olla vielä selvemmiä. Ehkä se on välttämätön ehto sille, että katto, kattoa tarkistetaan, muuten sitä ei voi rahoittaa. Ehkä pitäisi olla vielä selkeä sanaisempi kuin hän tässä tarkistuksessaan. Mutta voisiko joku valaista meitä ajatellen tätä rahoituksen kokonaiskuvaa 2011. Merci, Göran. Kiitos, Göran Herra Haglund. Thank you, Chairman, and, uh... Kiitos, puheenjohtaja. Kiitoksia tästä erinomaisesta mietinnöstä ja selonteosta. Jöran otti esiin jo samantyyppisiä kysymyksiä, jotka itsekin olisin ollut halukas ottamaan esiin. Olen tutkimusasioiden pysyvä esittelijä – ja haluaisin esittää kaksi kysymystä. Rahoituspuoli, kuten hyvin tiedätte ja kuten täällä jo mainittiinkin, tämä maan havainnointiohjelma saa rahoitusta tällä, tällä hetkellä rahoitusta seitsemännestä puiteohjelmasta. Minua huolestuttaa nyt se, että komissio haluaa 107 miljoonaa vielä lisää, niin kuin täällä mainittiin. Tiedämme tilanteen otsakkeessa 1a, joten kovasti mielelläni haluaisin tietää, miten komissio aikoo rahoittaa tämän. Esittelijä sanoo, että se aikoo tämän rahoittaa erillään puiteohjelmasta. Tähän kuulostaa sinänsä hyvältä. Toisaalta tiedän, että otsakesta yksi A ei välttämättä löydy rahaa ja toisaalta oikeudellinen perusta tämän maan havainnointiohjelman osalta täytyy ottaa huomioon, koska tämä palauttaisi meidät sellaisen tilanteeseen, että komissio haluaa edelleenkin rahoittaa 107 miljoonaa seitsemännestä puiteohjelmasta, mistä en välttämättä kovin paljon pidä. Varsinkin nyt ollaan siirtymässä operatiiviseen vaiheeseen. Tutkimuksen puiteohjelma tietystikin on tutkimuksen ja tuotekehityksen ohjelma olen aina tukenut puiteohjelmaa, mutta nyt kun ollaan siirtymässä operatiiviseen vaiheeseen, voidaan sitä kysymys, onko nyt soveliasta vieläkin rahoittaa tätä puiteohjelmasta? Lisäksi komissio on 43 miljoonaa euroa, niin kuin aiemmin mainittiinkin, kaiken kaikkiaan 150 miljoonaa euroa sen lisäksi, että 160 oli aiemmin jo budjetoituna, eli 360 miljoonaa käytännössä rahaa tähän menisi, ja tämä on erittäin suuri summa, vaikka tämä onkin tärkeä asia tosin. Tätä asiaa täytyy vielä selventää. Niin ikään haluaisin kuulla, mitä komissio aikoo tehdä valmistelevalle toimille vuonna 2010 budjettikohta 02011. Tähän osin selvennystä. Lisäksi haluaisin muistuttaa mielin, että mikäli 150 miljoonaa jossakin on ylimääräistä rahaa, tämä osoittaa, että me tarvitsemme välitarkastusta seitsemänteen puiteohjelma, mikä niin paljon rahaa yhtäkkiä jostakin ilmaantuu, tai kun nyt yli. Toista täytyy tietää, mistä rahaa otetaan. Ei sitä välttämättä löydy otsakesta 1a, joten puheenjohtaja, kyllä tätä asiaa täytyy vielä puida vielä tarkemminkin. Kiitoksia puheenvuorosta ja meillä on todellakin hyvin paljon haasteita vielä edessämme. Je vous remercie. Euh, Kiitokset, Reimer Böge. Euh, die letzten Anmerkungen des Kollegen kollega Haglundin viimeinen kommentti nyt herätti jälleen minut esittämään kysymykseni komission suuntaan. Kyse pelkästään seitsemästä vuoteohjelmasta, vaan ylipäänsäkin, kun on kyse monivuotisesta ohjelmasta, on aina välitarkastus pakollinen. Vuoden 2010 lopussa on tämä välitarkastus edessä, niin kuin muidenkin ohjelmien suhteen. Ja kun, koska olemme yhteispäätösmenettelyssä, me olemme myötämääräämisasemassa. Hiljeni kuulisin, en ehkä tänään saa vastauksen, mutta ehkä lähipäivinä komissio voisi kertoa minulle, mikä tilanne on pääosastoissa, jotka vastaavat asiasta sekä sisältöpuolen että budjettiasioiden suhteen, kun monivuotisohjelman välitarkastus tehdään ja se, että halutaan nyt puuttua otsakkeeseen 1a niin voisiko komissio vielä selventää, miten se aikoo suhtautua asiaan ja miten se uskoo parlamentin sitten reagoivan pyyteisiinsä. Oui, merci Reimer. Kiitokset Raimer. Komissiota tällä hetkellä ei näytä olevankaan. No, juridisesti tietysti, mutta hallinnollisesti vain hiukan. Mutta poliittisesti tietysti se on nyt vähän Äh, mm-hmm, ilmassa, kunnes sitten parlamentti kiltisti päätöksensä ensi viikolla tekee. Näin ollen en voi esittää kysymyksiä äh, poliittisessa mielessä komissiolla, mutta esitän teknisen kysymyksen. Todellakin, kuten tässä esittelijä ehdotti ja kuten äh, Göran ja nyt Raime ja myöskin Haaglund totesivat, jos meillä nyt ei ole tiettyjä täsmennyksiä komissiolta tulevien viikkojen aikana, niin kaikissa tekemissämme lausunnoissa joka kerran joudumme toistamaan saman. Kysymys on kiinnostavasta hankkeesta, mutta rahaa ei ole. Näin ollen olemme tämän hankkeen puolesta, kunhan vain tarkistetaan rahoitusnäkymiä. No, vähän tämmöisessä tilanteessa nyt olemme ja tietystikään tämä ei ole kovin miellyttävä eikä arvokas kenellekään. Tässä on joitakin lukuihin liittyviä kysymyksiä, budjettikohtia, joita on pyydetty Euroopan avaruusvirastolta tai sitten yksityisiltä kumppaneilta. Ja tässä rahoituksessa osa sitten taas tulee meidän budjetistamme vuonna 2011. Voitaisinko komission, voisivatko läsnä olevat komission edustajat näistä kohdista jo lausua jotakin, vaiko mm, ehkäpä esittelijämme voisi sitten yhteydessä komissioon ja muihinkin tahoihin antaa meille jonkin kirjallisen selvityksen siitä, tästä asiasta sillä tavalla, että saisimme nämä täsmennykset ennen äänestystä. Muistutan, että meillä on määräaika tarkistukselle toinen helmikuuta, siis ensi viikolla jo, ja äänestys on tarkoitus järjestää täällä 4. maaliskuussa kauvin kiirettä ei ole. Huomisesta aamusta ei ole kysymys, mutta nämä tarvitsisimme kuitenkin. Haluaako joku komissiosta käyttää puheenvuoron? Pääjohtaja, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tähän ensimmäiseen kohtaan sanoisin, että komissio ei voi tehdä mitään esityksiä, paitsi rahoittaa, ellei se ole rahoitusta totta kai. Voimme tehdä esityksen rahoituksesta, ei se välttämättä miellyttää, mutta parlamentti siitä talousarvon viranomaisena päättää. Totta kai meillä on omat keinomme rahoitukseen budjetista. Näin on Gmesissä muun muassa. Sitten näihin kysymyksiin. Tässä minulla on jotakin tietoja edestäni, mutta pahoin pelkkään, että se on aika ikävä ja pitkästyttävää teknistä. Siksi mieluummin toimitan teille tämän muistion, missä selitetään, mikä ero on kehitystoimien rahoituksen ja operatiivisten toimien välillä GMESS. Se liittyy paljon tähän 10 miljoonan euroon, mutta totta puheen olisi yksinkertaisemmin jakaa tämä paperi. 107 miljoonasta sanon, että olemme vielä liikkumavaran puitteissa. Tätä summaa varten on 22 miljoonaa uudelleen käyttöä CIP-ohjelmasta ja sitten 25 miljoonaa tulee vielä liikkumavarasta joku valiokunnan jäsen tästä kysyi, mutta toistan, että toimitamme tästä täydellisemmän muistion. Kiitos puheenjohtaja. Bien. Merci, monsieur le directeur général. Kiitokset pääjohtajalle. Todellakin budjetissa ainoa ikävä kohta ovat tietysti luvut. Valitettavasti se on myöskin kaikkein tärkeintä. Ehkä sitten jossain toisessa äh, kohdassa hymyilemme. Herra Abad, esittelijä, haluatteko vielä lausua sananne tähän keskusteluun? Oui, d'abord je, je remercie les collègues pour, pour, leur, pour leurs interventions. Kiitos näistä puheenvuoroista. Kiitos myös komissiolle täsmennyksestä 107 miljoonaa. Sen verran kuitenkin intäisin, että tässä on oikeastaan kaksi puolta ohjelmassa. Ensinnäkin TK, se vastaa 209 miljoonaa 166, jotka ovat jo Aikaisemmin budjettikohdassa ja siihen tuli 43 lisää. Se tulee avaruusbudjettikohdasta. Se liittyy tutkimukseen ja kehitykseen. Ja sitten, kuten pääjohtaja totesikin, meillä on tämä operatiivinen puoli, joka tulee ensi vuonna poimaan. Ja koska meillä on tämä operatiivinen puoli tulossa, siellä tarvitaan 107 miljoonaa lisää. Ja summa on olemassa ensi vuonna 10 miljoonaa operatiiviseen puoleen, sitten 41 seuraavuonna ja 66 2013. Tässä siis summat. Yhtäältä siellä on avaruusvirasto 2007-2013 kaudella 1,6 miljardia ja 1,2 miljardia kaiken kaikkia tässä ohjelmassa 2013 asti 1,2 eli 166 ja 44 Ja vielä vastauksena, että paitsi että tässä on operatiivinen puoli, niin tässä jatketaan TK-takin. Ja siksi on joitakin summia käytettävissä tässä puolessa. Mutta todellakin me tarvitsemme yhteenvedon nähdäksemme, mitä konkreettiaa tässä on myös lukutasolla, tietääksemme tarkalleen, missä määrin voimme tätä eurooppalaista avaruuspolitiikan rahoittaa. Kiitoksia kuitenkin kaikille Kiitokset arvon kollega ja tietysti tarvitsemme varmastikin äh, selkeästi paperille kaikki nämä luvut, jotta kaikki voivat sitten äh, tieten nämä luvut kantansa lausua. Määräaika tarkistuksille on toinen helmikuuta äänestysvaliokunnassa 4.3. ja äh, sitten vastuuvaliokunnassa, siis itrivaliokunnassa 17. ja 18. maaliskuuta. Sitten kohta kahdeksan Jean-Luc Duannille olen luvannut, että hänen kohtansa seitsemän olisi kello 17, nyt jo kello on 10 yli. Jean-Luc saa puheen vuoron tästä aiheesta, jossa tarvitsemme hänen suurta poliittista kokemustaan. Ja kysymys on siitä, kuinka lasketaan bruttokansantulo. Jean-Luc, Tiedän, että Ranskassa äh, presidentti on sanonut, että lasketaan niin kuin nepalilaisetkin on kaksi maata, äh, jos näin tehdään Ranska ja Nepal, että mikä on maailman, kuinka lasketaan siis äh, onnellisuuden, onnen ähm, Brutto onni maassa. Ja näissä maissa se kenties on korkealla tasolla, mutta Jean-Luc. Le bonheur national brut, je pense qu'on attendra encore. Kansallinen brutto onnellisuus, mikä on määritellä, tähän menee aikaa, koska tästäkin on puhuttu jo kymmenen vuoden ajan PKTLstä nimittäin. Kuten sanoin, tällä tarinalla on pienkoinen historia jo, koska oikeuden perusta – annettiin jo vuonna 1898. Kyse on PKTn laskennasta ja siitä, miten tämän perusteella lasketaan sitten unionin omat varat tähän liittyvä tulonlähde. Nyt on kyse rahoituslaitosten tarjoamista palveluista, joita kutsutaan nimellä FISIM välistä on kyse. Oikeuden perusta on todellakin vuodelta 1998. Se olisi pitänyt pistää täytäntöön jo vuonna 2005, mutta tuolloin sovittiin, että tässä olisi kokeiluvaihe ensin ja sen aikana tarkasteltaisiin sitä, liittyykö tähän muutokseen jotakin riskejä, jotka olisivat yli prosentin luokkaa suhteessa PKT. Tällä välin näitä kokeiluja on tehty ja komissio katsoo, että tulokset kokeiluvaiheesta ovat sellaisen ja perustavana tehdä johtopäätöksiä. Ja komissio ehdottaa, että tämä elementti otetaan mukaan nyt PKTL-laskelmiin. Toistaiseksi nähdäkseni tässä ei ollut mitään sellaista ongelmaa, eikä olisi voitu havaita. Komissio on nyt noudattanut tiettyä logiikkaa ehdotuksessaan se toteaa, että tämä elementti otettaisiin 1. tammikuuta 2005 lähtien mukaan, koska oikeuden perustaan vuonna 1998 jo, niin tämä on sovellista, mutta toisaalta päätöksentekomenettely edellyttää yksimielisyyttä neuvostossa ja parlamentilta vain lausuntoa, joten neuvostossa käytännössä nyt on yhteisymmärrys tästä asiasta – mutta tiettyä vastustusta, täysin ymmärtä vastustusta, liittyy siihen, että laskelma tehtäisiin taanehtivasti. Me tiedämme niiden yhteyksien perusteella, joita olemme ottaneet äh, toiseen osapuolen neuvoston valmiin äh, ottamaan tämän käyttöön vuodesta 2010 eteenpäin. Minusta vaikuttaa tämä asia ei ole niin tärkeä, että nyt aletettaisiin tukkanuottasella olo tästä päivämäärästä mistä lähtien tätä sovelletaan ja mistä ei. Joten siksi ehdottaisin, että hyväksyisimme tämän komission tekemän ehdotuksen, näyttäisimme sille vihreää valoa. Varsinkin kun neuvoston puolella on konsensus siitä, että 2010 tammikuusta eteenpäin tätä sovellettaisiin. Ei tässä nyt kannata ryhtyä taistelemaan tästä taanehtuvuuskysymyksestä. Ei tämä ole sen arvoinen asia. Luc Göran. Kiitokset. Seuraavaksi Göran. I just have a question on, on... Yleensä esitin kysymyksen tämän päätöksen luonteesta ja oikeusperustasta, jos se on kerran oma, omia varoja koskeva päätös, se vaatii ratifiointia. Jos on päätös, omista varoista, niin voimme vain antaa suostumuksemme, hyväksymisemme. Jos se on tilastollinen asia, niin se on silloin yhteispäätös menettelyyn kuulun. Voisiko joku kertoa, mistä päätöksestä tässä on kyse? Oikeusyksikköjen kanssa on kyllä käyty keskusteluja ja vaikuttaa siltä, että he ovat yksimielisiä siitä, että se kuuluu yksimielisyyteen neuvos komissiossa parlamenttia kuulleen. Se on enemmänkin tilastollinen juttu, nimittäin sen perusteellaan tehdään Ynnä lasku Parempi maksua tämä lähestymistapa. Ei tässä kannata ruveta menettelytapa kissoihin. on vaiheessa se täytyy kyllä tehdä, mutta ei tästä asiassa kannata ryhtyä siihen kisaan. Ja parempi noudattaa komissiota tämän laskennan osalta. Se on tilastollinen lähestymistapa eikä niinkään omiin varoihin liittyvää. Merci de cette précision. Kiitokset tästä täsmennyksestä. Kysymys on päätöksestä, joka äh, liittyy siis äh, tilastotieteeseen äh, ja on siis tältä pohjin tämän luontoinen oikeusperusta. Esittelijän ehdotus on aika järkevä, jolle sitten joku haluaa lähteä taistoon, että arvioidaan uudelleen tämän uuden määritelmän mukaisesti, mitä bruttokansantulo tarkoittaa ja kuinka vuoden 2005 viisi jälkeen jäsenvaltioiden osuus lasketaan, mutta kenties on järkevämpää todella sitten, että lähtee vuosi 2010 eteenpäin menemään konsensuksen voimin neuvostossa jäsenvaltioiden konsensuksen pohjalta. Varmastikin on kiireellistä itse asiassa tietää, mikä on se pohja, jolta tämä budjettiluonnos laaditaan. Jutta. Ja vielen dank. Ähm, Kiitoksia paljon. Haluaisin vain todeta niin, ettei mitään väärinkäsityksiä synny. Ehkä nyt on kyse tulkkausongelmasta. Jean-Luc totesi, että tämä ei ole puhtaasti tilastotieteellinen kysymys, koska laskelma perusta muuttuu – tässä otetaan enemmän mukaan huomion laskennoissa, kuin aiemmin otettiin huomioon. Ei tämä ole puhdasta tilastotiedettä, koska muutenhan tässä olisi kyse yhteispäätösmenettelystä ja koko asia pitäisi silloin avata uudelleen. Kaikki on nyt käyty lävitse, kaikki varmaan muistanavatkin, tosin tästä on hieman aikaa jo, kun tämä keskustelu aloitettiin, mutta juuri kun on kyse näistä tämän tyyppisestä aiheista, niin tässä ei kyllä päästä tällä menolla eteenpäin. Komissio voi vahvistaa käsityksemme. Komissio halusi tämän taannehtivuuden mukaan siksi, että tämä olisi merkinnyt silloin enemmän Euroopan budjetin kannalta. Uskoakseni neuvosto pitää kiinni omasta linjauksestaan siitä, että tämä tulee voimaan vasta vuonna 2010. Uskoakseni on helposti nähtävissä, kuka tämän kiistan sitten voistaisi, voittaisi mikä siihen ryhdyttäisiin. Ja kuten Jean totesi, ei tämä ole sen arvoista, että taistelu mentäisiin. Mutta ei tämä ole puhtaasti tilastokysymys. Oui, bien sûr. Les conséquences sont d'ailleurs Kiitokset. Ja tietysti seuraukset ovat aika huomattavia, jos ajatellaan vaikkapa Kreikan ongelmia. Ajatelkaapa sitä. No niin. Jean-Luc on tehnyt meille ehdotuksen Määräaika tarkistukselle on 4. helmikuuta ensi viikolla. Äänestämme budjettivaliokunnassa 23. päivä toista ja äh, sitten maaliskuun ensimmäisessä istunnossa, täysistunnossa äänestämme äh, ja tämä äh, komission tarpeita silmällä pitäen. Kiitokset Jean-Lykille, näin kohta seitsemänkin on käsitelty. Ja seuraavaksi voi mennä kohtaan kymmenen. Ja tässä Jutta on Edith Herzogin varamiehenä. Ai suokaa anteeksi. Niin kyllä, kyllä. Niin, aivan. Kysymys on eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista. Ja, vielen Dank. Ähm, ich weiß schon, warum... Äh Kiitoksia. Tiedän jo miksi asiaa on viivitelty. Miksi puheenjohtaja tässä epäröi Tämä oli kyllä esityslistalla ja Erit Herzogin piti olla täällä esittelin ominaisuudessa kertomassa meidän lausunnostamme. Kysyn uudesta Galileo-viranomaisesta. Mutta koska Erit Herzog on pysyvä esittelin, tämä kuuluu hänelle tämä asia. Kuitenkin tilanne on nyt se, että Tämä asia koskettaa lähinnä niitä, jotka ovat olleet tekemisissä erillisviraston kanssa, kuten esimerkiksi minä. Kyse ei kuitenkaan pelkästään tästä virastosta. Joo, näin kättelyssä voin todeta, että kirjallinen teksti tullaan saamaan tähän ensi viikon aikana. Ja sitten, ei siis ensi viikolla, tai ei kun kyllä ensi viikolla, ja seuraavassa valikuntamme kokouksessa se on todennäköisesti jo käytettävissä. Haluaisin kuitenkin muistuttaa teitä siitä, että silloin kun Galileosta puhuttiin, silloin peräänkuulutettiin julkisen ja yksityisen, yksityisen sektorin yhteistyötä. Samanaikaisesti päätettiin, että perustettaisiin tällainen viranomainen, joka olisi täysin riippumaton komission toiminnasta. Tämä viranomainen sitten voisi hallinnoida tiettyjä seikkoja, jotka liittyvät tähän ohjelmaan ja myöskin arvioida ohjelman toimivuutta – nyt Galileo on tällainen julkinen ja yksityisen sektorin hanke ja tämä on täysin eurooppalainen hanke. Me sanoimme jo tuolloin, että viranomaisen täytyy olla riippumaton komissiosta, ja sitten kun tähän vaiheeseen päästään, tällä viranomaisella ei ole mitään merkitystä enää, koska jäsenvaltiotkin halusivat pitää kiinni siitä, että riittuma, riippumaton elin toimii ja komissio sanoi, että selvä se, joka tapauksessa tilanne on se, että tällä välin on tapahtunut hyvin paljon ja on jouduttu ottamaan huomioon erinäisiä neuvoja tai ohjeita, koska kun projektia haluttiin viedä eteenpäin, niin tämä ei saanut tuosta pelkästään Euroopan unionin talousarviosta. Nyt enemmän kuin yhteen otteeseen viime parlamentinkin aikana jo tämän parlamentin ja valiokunnan jäsenet olivat mukana keskustelussa. Te varmaan muistatte tätä keskustelua. Usean otteeseen vaadittiin komissiota tilille teoistaan ja selvittämään tätä Galileon viraston rakennemuutosta. Nyt tämä rakennemuutosehdotus on saatu ja olemme saaneet tarvitaan asiakirjat tai tarvittavat asiakirjat ovat käytössä seuraavaa kokousta varten. Minä lähden siitä, että olennaisilta osiltaan me tulemme pitämään kiinni samoista muutosvaatimuksistamme kuin aiemminkin komission suuntaan, silloin kun on kyse tästä virastosta. Mutta ei niin kuin saamme tämän tekstin, niin tietystikin voidaan, tämä oli vain selitykseksi sille, miksi me ylipäänsä haluamme puuttua tähän asiaan. Kiitokset. Puheenvuoroja ei ole pyydetty. Kiitokset Jutta. Kyllä vain mm, tämän lausunnon tarkoituksena on nyt tämän viraston rakenteiden valmistelu. Tiedätte, että Galileon käynnistämisen ja hallinnoinnin osalta on käyty pitkiä neuvotteluita ja ähm, jopa parlamentin aloitteesta, edellisen budjettivaliokunnan ähm, aloitteesta äh, saatiin kokonaan rahoitusyhteisön budjetista, ähm, mutta kysymys on ensimmäisestä teollisesta hankkeesta, jossa on yhteisöaloite takana ja äh, kovasti äh, pyrimme tätä oikeata muotoa etsimään ja se on siis tämä virasto, mutta nyt kuitenkin vielä on täsmennettävä ja parannettava sitä. Ymmärrän, että ITRE-valiokunta, joka on tässä vastuuvaliokuntana, haluaa äänestää 4. maaliskuuta, joten seuraavassa kokouksessamme meidän olisi mahdollista hyväksyä lausunto tästä asiasta. Kiitokset Jutalle. Ja sitten viimeinen kohta esityslistalla tänään iltapäivällä on kohta mm, yhdeksän. Raimer Böge esittelee meille joitakin asiakirjoja, jotka liittyvät Euroopan globalisaatiorahastoon. Raimer. Ja, vielen dank. Kiitoksia paljon puheenjohtaja, hyvät kollegat ja kollegat. Komissio antoi 22. päivä tammikuuta kolme ehdotusta globalisaation rahaston varojen vapauttamiseksi. Nämä ovat kolme erillistä ehdotusta. Komissio noudattaa tässä budjettivaliokunnan pyyntöä niin, että asiat ei esitettäisi kokonaisena pakettina, vaan asiat pidettäisiin erillään toisistaan. Minä pidän tätä erittäin hyvänä, että komissio näin on myöskin tehnyt. Minun tietääkseni muutkin ehdotukset, 15 muutakin ehdotusta on tulossa komissiolta globalisaatiorahaston varojen käyttämiseksi. Seikka, johon haluaisin nyt viitata, on työllisyysvaliokunnan näkemys 27. päivältä. Ja työllisyysvaliokunta tulee antamaan oman lausuntonsa 27. päivä. Ja työllisyysvaliokunta on aina ilmaissut kantansa erittäin yksityiskohtaisesti ja nasevasti, joten varmaan, että seuraavassa kokouksessa, kun äänestämme, voimme ottaa huomioon kaikki nämä yksityiskohtaiset kannanotot, joita työllisyysvaliokunta vielä antaa. Ja meidän täytyy käsitellä näitä Seikka, johon kiinnitin huomiota, johon haluaisin viitata, on aikataulu. Nyt on kyse kolmesta ehdotuksesta. Kaksi niistä tulee Liettuasta. Toinen liittyy rakennusalaan ja toinen työpaikkojen menetykseen. Jäädyslaitteiden rakennusalalla ja sitten kolmas ehdotus liittyy Saksan autoalaan. Ja vuosi vuosikymmeniä tämä, tämä tehdas on valmistanut aivan erinomaisia autoja, joten on täysin uskomatonta, mitä nyt on tapahtumassa. 30-40 vuotta autot ovat olleet suorastaan uskomattomia, mutta muutoksia tapahtuu ja tulee aina mieleen vanhojakin asioita, kun kuulee tämän autotehtaan nimen ylipäänsä. Mitä komission tulee? Kyse on heinäkuusta, heinäkuusta, ja heinäkuusta loppuvuoteen ajasta viime vuodelta. Nyt äh, komission edustaja nimestä paikalla. Haluaisin vielä kuulla komission edustajalta, mitkä ovat perustelut tälle ehdotukselle, koska kun ta- katson tätä asiaa, ensimmäinen on pyytö, joka liittyy jäähdytyslaitteiden rakentamisalaan, valmistusalaan, kyse on 600 henkilöstä, ja 480 on sellaisia, jotka voisivat saada tukea tästä rahastosta huolimatta niistä päätöksistä, jotka aiemmin jo tehtiin, ja poikkeuslausekkeen käyttöönotosta, niin todetaan, että nämä kyseessä olevat henkilöt ovat olleet kahdessa vaiheessa kohteena neljän kuukauden ajan Näitä ihmisiä on haluttu tukea artiklan 2a mukaisesti, mutta toisaalta poikkeussääntö merkitsee sitä, että nyt toteaisin, että ei globalisaation rahoitusta voidaan pohtia, vaikkakin alakohdissa A ja B määritellyt ehdot eivät ole täyden, täysin toteutuneet silloin, kun näillä irtisanomisilla on merkittävä vaikutus paikalliseen työllisyyteen ja paikallistalouteen. Kobynyysissä on lisäselvitys tästä asiasta. Se todetaan, että aiemmin samantyyppisen tapauksen ollut tekstilialalla. Silloinkin Euroopan globaalisia rahastolta on pyydetty apua ja apua on saatu. Tämä näin selvennykseksi tämän poikkeussäännön noudattamisen suhteen summasta, kun puhutaan kyseessä 298 000 994 eurosta. Tämä oli ensimmäinen Liettuon tapaus. Yli 600 ihmistä on menettänyt työpaikkaansa ja 40-80 siis voisi saada tukea rahaston kautta. Sitten toisella sivulla on tämä Liettuon rakennusalaa koskeva tapaus. Tämä liittyy tähän lisäasiakirjaan, joka teille on jaettu. Tässä huomio kiinnittyy siihen, että artikla 2b halutaan soveltaa 1700 on menettänyt työpaikkansa useassa yrityksessä, joten tämä on melkoisen laajamittainen tapaus. 806 henkilöä saisi tukea. Suhteellisen suurin luku on kyseessä ja suurin piirtein puolet työpaikkansa menettäneistä on kyseessä. Olisin kuullut komissiolta, miten komissio on päätynyt näihin lukuihin ja mitä tapahtuu näille muille ihmisille, jotka ovat joutuneet nyt ikävään tilanteeseen Ovatko he pystyneet välttymään seuraamuksilta? on toisessa tapauksessa kyse noin 1,2 miljoonasta eurosta 31. joulukuuta tämä ehdotus saatiin, eli kaksi kuukautta nopeammin kuin tämä aikaraja, jonka ensin mainitsin. Ehkä voisin saada selvästä tähänkin mieleni. Kyllä, kuulisin vielä tästä lisää. Sitten toinen tapaus, tai kolmas tapaus, joka liittyy kahteen saksalaiseen yritykseen, joita koskee sama problematiikka. Yli 2700 henkilöä on kyseessä. Kaksi yritystä, joita pitäisi tukea 6,99 miljoonalla eurolla. Ehtona varojen saamiseksi ovat globalistirahaston säännöt ja vaikuttaa siitä, että säännöt nyt toteutuvat. Työllisyysvaliokunnan lausuntoa tullaan vielä odottelemaan ja seuraavassa kokouksessa me tulemme reagoimaan tähän lausuntoon ja sitten vasta voimme tarkemmin tut- tutkia asiaa. Ehkä komissio kuitenkin voi nyt tässä alkukäsittelyssä jo kommentoida hieman. Eh, Kiitokset. Herra Alvaro on pyytänyt puheenvuoroa ja sitten sen jälkeen komissio voi ne vastata näihin lukuja koskeviin kysymyksiin. Herra Alvaro. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää. Eikä minun oikeastaan tarvitse tähän enää mitään lisätäkään näihin kolmeen tapaukseen. Toteaisin, että huhtikuun lopussa valiokunta viimeistäänkin tulee käsittelemään globalisaatiorahastokysymystä, joten ei ole väärin todeta, että jo viime vuonna, kun globalisaation käytettiin hyväksi, niin Silloin oli merkittävä suuri aalto ja nyt on odotettavissa, että vuonna 2010 yrityksen menee edelleenkin vararikkoon. Saksassa on nyt 20 suurta tapausta jo ollut tai on odotettavissa, joten eivät nämä ole ainutlaatuisia tapauksia Euroopassa. Ehkä kun komissio kerran on paikalla, niin voisiko komissio antaa oman arvionsa siitä, miten tulevaisuus pitäisi tarkastella tätä nollamarginaaliongelmaa, joka meillä on? Ja entä sitten rahojen siirto globalisaation rahastoon? miten, miltä tilanne näyttäisi tulevaisuudessa, miten rahaa saataisiin sinne käyttöön, koska vaatimuksia tai hakemuksia kuin tehdään, ja toisaalta puhutaan yhteisestä maatalouspolitiikasta. Voisiko komissio nyt hieman kommentoida tätä kysymystä, koska tulevina kuukausina tämä keskustelu on erittäin tarpeellista ja komission kannanotto voisi helpottaa tätä keskustelua. Kiitokset. Minulla on esittelijälle kysymys ja myös komissiolle. Tuossa toisessa asiakirjassa, joka liittyy Liettuaan. Kyse on rakennustoiminnasta. Ja kysymys on EGRstä, globalisaatiorahastosta. Tietysti sitä voidaan suunnata myöskin sellaisille teollisuuden aloille, joita kurittaa kansainvälinen kilpailu ja tietysti PK-yritykset rakennusalalla eivät varmasti ole tällaisen toiminnan uhreja. Tietysti kaikki olemme samaa mieltä sieltä, että haluamme auttaa Liettua talouskriisissä, se on ihan selvä asia, mutta onko nyt todella tämä instrumentti sopiva tätä ongelmaa ajatellen? Näin kysymykseni, niin ehkä komissio haluaisi nyt vastata tai kommentoida asiaa. Arvoisa pääjohtaja ja sen jälkeen herra Böge. Kiitos puheenjohtaja. Pari kolme selitystä ja kollegat voivat pääosastolta täsmentää muita seikkoja. Ensinnä palatakseni Liettuan pyyntöön ja tähän määräaikaan, joka tarvitaan, että tämä pyyntö voitaisiin huomioida. Se tuli 23. heinäkuuta Siis hyvissä ajoin ennen ensimmäistä pyyntöä karman ja sitten 23. syyskuuta 2008. Vastaus on yksinkertainen. Siihen liittyy erinäisiä teknisiä yksityiskohtia, jotka olivat välttämättömiä, jotta voitiin selvittää tätä sitä, niitä pyydettiin liettua viranomaisilta, sitten tuli lomat. Vastaukset eivät vielä, eivät tulleet hyvin myöhään. Tästä syystä komissio oli pystynyt käsittelemään sen nopeammin tätä käsittelemään, koska meillä ei ollut käytössä kaikkia tietoja, joita me tarvitsimme saattaaksemme tämän tutkinnan päätökseen. Toiseksi minä uskon, kollegani voi tätä täsmätä lukien osalta. Mutta nyt on kyse tilanteesta, josta me olemme aikaisemminkin täällä keskustelleet. Nimittäin on olemassa ero, kun on ensinnäkin tietty määrä työntekijöitä, jotka suoraan ovat kärsineet erottamisesta sen jälkeen, kun johtuen taloustilanteesta, tai sitten verrattuna siihen määrän työntekijöitä, jotka ehkä voivat olla edunsaajina. Nimittäin jotkut heistä, me, se on nähty joissakin tapauksissa, ovat jo löytäneet toisen työpaikan, eivätkä silloin tarvitse tätä tukea. Ehkä työllisyyspääosaston kollegani voi puuttua näihin nimenomaisiin tapauksiin ja täsmällisemmin kertoa tilanteesta nimenomaan näissä tapauksissa, jos teille sopii puheenjohtaja? Oui, madame. As, as you know, Kyllä. the member states always have 10 weeks. Tiedätte, jäsenvaltioilla on ajanjakson jälkeen aina 10 viikkoa hakemuksen valmistelemiseksi. Näiden 10 viikon aikana he keräävät tiedot ja työstävät tiedot siitä, kuinka moni on kiinnostunut näistä jäsenvaltioita tarjoamista toimista. Kun jäsenvaltiot ovat nyt saaneet lisää äh, EGRn, EGRn äh, käytöstä kokemusta, niin he ovat ymmärtäneet, ettei ole mitään järkeä laittaa maksimimäärää ihmisiä tähän budjettiin, vaan on parempi, että keskitytään toimenpiteissä niihin työntekijöihin, jotka todella haluavat toimenpiteitä seurata. He siis toimivat varsin nopeasti, eh, kun haastattelevat työntekijöitä, selvittävät näiden suunnitelmia, minkälaiset toimenpiteet näitä voisivat auttaa, ja sitten rekisteröivät ne työntekijät, jotka ovat todella kiinnostuneita kohdennetut työntekijät ovat siis ne, jotka ovat jo ilmaisseet kiinnostuksensa ohjelman osallistumisesta ja toiset sitten kenties ovat jo löytäneet toisen työpaikan tai ovat kenties päättäneet, että he lähtevät eläkkeelle ja näin ollen he eivät tätä kiinnostusta toimenpiteisiin ilmaise. Meiltä myöskin kysyttiin kuinka paljon hakemuksia odotamme seuraavien kuukausien aikana. No, olemme tietoisia useista tapauksista jäsenvaltioissa ja keskustelemme varsin monien kanssa tällä hetkellä. Kuinka monet näistä sitten todella toteutuvat, niin siitä emme ole kovinkaan varmoja. Tämä riippuu paljon jäsenvaltioiden päätöksistä, mutta tiedämme kyllä, että, että viime vuonna saimme 29 hakemusta ja näistä alle puolet tähän mennessä ovat todella tulleet budjettiviranomaisen eteen niin, että me käsittelemme kaikkia näitä hakemuksia, joita olemme jo saaneet, plus tietysti myöskin odotamme uusia. Mitä tulee eh, rakennusteollisuuteen, on totta, että se ei ole tavanomaisesti sellainen ala, jota eh, työllisyyteen liittyvä globalisaatio koskisi, mutta kuten tiedätte, että viime vuonna asetusta muutettiin ja siinä määrätään, että kriisin aikana tätä voidaan jatkaa vielä ensi vuoteen asetuksen pohjalta sellaisiin työntekijöihin, jotka ovat suoranaisesti taloudellisen kriisin ja globalisaation, jotka kärsivät näistä, niin ja kun he ovat myöskin sellaisessa vaikeassa työllisyyteen liittyvässä tilanteessa, niin he voivat tämän tyyppisestä järjestelystä hyötyä. Kiitokset esittelijä. Ei muita huomioita. Tämä oli siis ensimmäinen keskustelu vain ja voimme tähän palata vielä myöhemmin. Ja varmasti saamme sitten tuolloin täsmennyksiä, joita nyt pyydettiin. Jos kukaan ei ole pyytänyt enää puheenvuoroa, niin me keskeytämme istunnon huomisaamuun kun taas sitten kokoonnumme tänne ja pyydän kaikkia tulemaan paikalle täsmällisesti, koska meidän täytyy tietysti äänestää huomenna, mutta kuitenkin haluaisin pyytää, että tähän saliin jäävät koordinaattorit sekä myöskin vuoden 2010 budjettiesittelijät sekä vuoden 2011 budjettiesittelijät ja myöskin herra Mankalla on meillä eräs odottamaton seikka esityslistalla. Ja pyytäisin myöskin ne työvaliokunnan jäsenet, jotka voivat tänne vielä jäädä.